tämän istuntomme. Ja kuten aina, muistutan, että tämä kokous lähetetään internetissä. Ja haluaisin esitellä herra Lukasin. Hän on uusi sihteeristön hallintoviranomainen, äh, virka, <laughs> virkamies, hän on unkarilainen. Hän on tehnyt työtä jo tässä valiokunnassa. Hän on ollut tekstin läpikävijä. Eli toivotamme hänet vielä uudelleen tervetulleeksi. Nyt aluksi hyväksymme pöytäkirjat. Ja tämän päivän kokous todella jatkuu vain tämän iltapäivän. Huomenna aamulla meillä on muita velvoitteita. Eli tämä kokous jatkuu ainoastaan tämän iltapäivän ajan ja sen jälkeen kokoontuvat koordinaattorit. Muistutan koordinaattoreille, että heidän pitäisi jäädä sitten paikan päälle vielä kokouksen jälkeenkin. Esityslista teille on jo jaettu, olette sen varmasti lukeneet. Ja ennen kuin kokous varsinaisesti alkaa, kollega Rangel on pyytänyt, että esityslistalle voitaisiin ottaa keskustelu, joka koskee parlamentin ja komission välistä puitesopimusta. Tähän ei varmastikaan liity mitään ongelmaa. Onko niitä? Kukaan ei näyttäisi vastustavan tätä, joten otamme tämän kohdan esityslistalle. Ja olette sen verran hiljaa, niin varmasti hyväksytte tämän. Ja ehkä voisimme antaa puheenvuoron heti kollega Rangelille tästä uudesta esityslistan kohdasta, joka koskee siis parlamentin ja komission välistä puitesopimusta. Kiitokset puheenjohtaja. No niin, on pidetty jo useita kokouksia. Ensinnäkin e, ensi eri parlamentin e, jäsenten välillä näiden kuuden e, valtuuskunnan muodostavan jäsenen välin herra Lenhän tässä on puheenjohtajana toiminut, kuten tiedätte. Hänellä oli myös tapaaminen herra Roson kanssa kahden kesken. ja yhdessä he muotoilivat muotoa tälle puitesopimuksille. Sen jälkeen sitten pidettiin kaksi kokousta herra Baroson kanssa ja ne mielestäni olivat varsin hedelmällisiä molemmat. Ja huomenna on erittäin tärkeä tapaaminen Euroopan parlamentin valtuuskunnan ja komission valtuuskunnan välillä. Herra Liene toimii puheenjohtajana parlamentin osalta ja herra, parlament, herra Barroso sitten komission osalta. Ja tulemme kaikki osallistumaan huomiseen kokoukseen. Katsoisin, että jotain on jo saatu aikaan. En nyt välttämättä tässä vaiheessa menisi yksityiskohtiin, sillä kuten tiedätte, jotkut asiat ovat vielä luottamuksellisia tässä vaiheessa – katsoisin kuitenkin, että nyt ollaan saavuttamassa ainakin jo osa niistä poikkeuksista, kun puhutaan Lissabonin sopimuksen alaisista aloitteista ja kysymyksistä, jotka liittyvät myöskin äänestyksen silloin, kun puhutaan yksittäisten komissaari ehdokkaiden tilanteesta ja sitten kansainvälisistä suhteista ja myöskin viiveistä, eh, millä tavalla komissaaria tulisi kuulla eh, täysistunnoissa. Eli tässäkin asiassa on edetty. Nämä aspektit ovat kaikki yhteensopivia Lissabonin sopimuksen kanssa. Joskus mennään hieman pidemmällekin, mutta ei kuitenkaan olla ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa. Ja silloin kun mennään pidemmälle kuin Lissabonin sopimus esittää, niin kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä ja sitten huomioidaan paremmin parlamentti. Eli tässä on nykytilanne neuvottelujen osalta. Sopimus tuntuu varsin järkevältä ja nyt sopimusneuvotteluissa ollaan hyvässä, mielestäni oikein hyvässä vaiheessa. Ja tilanne on helpottunut sikäli, että molemmat osapuolet hyväksyivät sen, että parlamentille tulisi myöntää joitain uusia poikkeuksia. Hyväksyttiin muun muassa se, että Lissabonin sopimuksessa on rajoitteita tälle. Näin ollen sovimme mielestäni hyvästä tasapainosta näiden kahden näkemyksen välillä. Ja uskoisin, että laajat suuntaviivat puitesopimukselle olisi mahdollista saada huomenna tai tämän viikon kuluessa ainakin. Nämä ovat kuitenkin siis poliittiset suuntaviivat, mutta on erittäin tärkeää, että ne saadaan ennen kuin komissiosta äänestetään. Tietysti tekniset aspektit ovat sellainen asia, että niitä voidaan hioa vasta komission äänestyksen jälkeen. Ja uskoisin, että täysi sopu voidaan saada aikaan ehkäpä pääsiäisen aikoihin tai pääsiäisen jälkeen. Mutta poliittiset menestysaskeleet ja edistysaskeleet parlamentilta päin komission suuntaan ja nämä poikkeusasiat, niiden käsittely on siis asia, joka saataisiin hoidettua vielä ennen komission valintaa. Eli olen itse ainakin varsin tyytyväinen konsensukseen, mikä on saatu aikaan eri poliittisten ryhmien välillä parlamentissa, liberaalit, eh, vihreät, EPP eh, e ja sosiaalidemokraatit ovat saaneet hyvän kompromissin aikaan. Ja hyvä on myöskin se, että komissio on kehittänyt omaa lähestymistapaansa eh, alun jännitteiden lauettua. Kuitenkin mitä tulee instituutiollisiin suhteisiin komission ja parlamentin välillä, eh, siinä on toivottava ehkä enemmän edistystä ja ehkä sitten vähemmän jossain muissa kysymyksissä, kuten kansainvälisissä suhteissa. Ja yksi asia on selvä, eli neuvoston ja parlamentin tasapuolinen kohtelu komissiosta päin. Eli komissio nyt tunnustaa sen tosiasian, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentilla on samat tiedonsaantioikeudet ja myöskin aikataulullisesti katsottuna samat oikeudet saada tiedot kuin neuvostolla. Eli tämä on meidän kannaltamme erittäin tärkeä edistysaskel, kun ajatellaan tietojen saantia ja kommunikaatiota komission kanssa, jolla on eh, aloiteoikeus ja sitten yhteys näihin kahteen lainsäädännöllisen elimen neuvostoon ja parlamenttiin. Eli kolmio, kolmio, jossa nyt olemme saavuttamassa tasaveroisen aseman neuvoston kanssa. Nyt tästä asiasta siis on sovittu ja varmuus tälle on saatu. Eli tämä asia on neuvottelussa nyt saatu hoidettua ja huomisen jälkeen varmasti saamme yksityiskohtaisempaakin tietoa. Ja asioista ensinnä tiedotetaan puheenjohtajakokousta ja sen jälkeen sitten valiokuntaamme, joka on siis valiokunta, joka vastaa eh, tämän asian käsittelystä ja raportoinnista. Kiitoksia tästä jo tehdystä työstä ja näistä tiedosta. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kukaan ei näytä nostavan kättä ylös, joten kiittäkäämme vielä kerran Rangelia näistä tiedoista ja siitä, että asiassa on edetty varsin pikaisesti. Nyt esityslistan kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että EPP-ryhmä on nimittänyt Zviefkan esittelijäksi lausuntoon, joka on juuri valiokunnan mietintö, joka koskee parempaa säädöskäytäntöä. Sitten lyhyesti valtuuskuntamme vierailusta Espanjaan. Tapasimme Espanjan Eurooppa-politiikasta vastaavia henkilöitä toinen ja kolmas joulukuuta viime vuonna. Näin silmällä pitäen Espanjan puheenjohtaja kautta. Tämä oli mielenkiintoinen vierailu. Täällä on varmasti läsnä myös henkilöitä, jotka olivat tuolla mukana. Me tapasimme esimerkiksi valtiosihteerin, joka vastaa Eurooppa-asioista, Diego López Garridon. Hän vakuutti, että Lissabonin sopimuksen siirtyminen on yksi tärkeimpiä painopistealueita Espanjan puheenjohtajakaudella – ja yksi meitä koskettava tärkeä asia samoin, eli ähm, pysyvän neuvoston puheenjohtajan ja vaihtuvan puheenjohtajan välinen yhteistyö, sen sopeuttaminen on hyvin tärkeää. Ja samoin äh, Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja korkean edustajan välinen yhteistyö. Ja samoin ulkosuhdehallinto, Espanja tuntuu olevan valmis toimijoiden sopimuksen että kaikki toimii hyvin. Ja toinen asia, josta puhuimme, on se, että parlamenttiin näitä muutetaan sopimusta, jotta 18 uutta jäsentä voi liittyä mahdollisimman pikaisesti parlamenttiin. Ja Zapaterokin on mm, tietysti toisti täysistunnossa näitä asioita, mutta Espanja aikoo piakkoin esitellä raportin, joka koskee kansalaisaloitetta, joka on mukana siis Lissabonin sopimuksessa, jotta se voisi tulla käyttöön mahdollisimman pikaisesti niin, että siinä olisi kaikki oikeudelliset välineet mukana. Ja samoin Espanja totesi, että ihmisoikeuksien eurooppalainen yleissopimus on toinen painopistealue, johon kiinnitetään huomiota, ja samoin se, että halutaan estää mahdolliset ristiriidat Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuinten toiminnan välillä. Samoin tapasimme Euroopan unionin sekavaliokunnan puheenjohtajan Miguel Arias Cañeten Hän totesi, että Espanjassa ollaan tekemässä muutoksia perustuslakiin, mitä tulee toissijaisuusperiaatteen valvontaan ja toisaalta Euroopan ja Eurojustin poliittiseen valvontaan. Ja Espanjassa on ongelma myös, mitä tulee autonomisiin alueisiin. Ne täytyy saada mukaan tähän Eurojustin ja Europolin valvontaan. Ja tapasimme ensimmäisenä iltapäivänä myös Seusan Pavlon yliopiston edustajia. Mukana oli sekä opiskelijoita että professoreita ja kaikki olivat vakuuttuneita siitä, että EUn täytyy kasvaa entistä demokraattisempaan suuntaan ja saada paino, painoarvoa maailman näyttämöllä. Sitten järjestimme keskusteluillallisen, johon osallistui eh, Jean Monnet professuurin haltijoja. He kaikki toivat esiin eh, mielipiteitään. Jotkut sanovat, että he lähettäisivät meille jotakin tekstejä kirjallisessakin muodossa – Sitten seuraavana aamuna tapasimme kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja tietenkin tässä keskustelimme siitä, kuinka kansala- kansalaiset saataisiin entistä paremmin mukaan EUn ja parlamentin toimiin. Ja näin nämä tiedot annettua, niin nyt olen käynyt läpi tämän esityslistan kohdan ja kohta kolme esityslistalla on pöytäkirjojen hyväksyminen edellisistä kokouksista. Nämä pöytäkirjat on jaettu, ne ovat 3.4. marraskuuta, 24. marraskuuta ja 30. marraskuuta 1. joulukuuta kokouksista. Jos joku haluaa näitä kommentoida, voi sen nyt tehdä, muuten nämä on hyväksytty. Ja neljäs kohta esityslistalla on hyvin tärkeä aihe. Tämä koskee Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen ja niitä koskeviin institutionaalisiin näkökohtiin. Tästä on tehty komission päätös viime joulukuussa. Mukana töissä ovat myös LIBE-valiokunnan jäsenet aivan kuten 50 artiklassa työjärjestyksessä sanotaan. Ja Libe-valiokunnan puheenjohtaja on allekirjoittanut asiakirjan. Esittelijänä on kollega Hauregi. Ja olisi hyvä, että parlamentti voisi tuoda omat poliittiset näkemyksensä esiin ennen kuin komissio saa neuvostolta mandaatin ja Espanja haluaisi saada tämän mandaatin aikaan omalla puheenjohtajakaudellaan. Voisin antaa puheenvuoron nyt välittömästi kollega Jauregille. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Niin olemme työstämässä mietintöä parlamentissa, jota minä pidän yhtenä tärkeistä asiakirjoista, joita parlamentin täytyy alkaa laatia Lissabonin sopimuksen puitteissa, kuten on tie, tunnetaan niin kuusi artiklassa tässä sopimuksessa käsitellään ei tahtoa, vaan päätöstä siitä, että EU liittyisi tähän yleissopimuksen Euroopan perus, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmisesta. Ensinnäkin hiukan taustoista tässä kysymyksessä. Te tiedätte, että aivan EUn alkuajoista lähtien on ollut olemassa ongelmia, epäilyjä siitä, kuinka sovelletaan ihmisoikeuksia yhteisöoikeudessa vuoteen 70-lukuun saakka. Jotkut perussopimustuomioistuimet erityisesti Saksassa ja Italiassa aikanaan nämä tuomioistuimet hyväks, eivät hyväksyneet silloin yhteisoikeutta, jos se oli ristiriidassa perustuslaillisten sääntöjen kanssa, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin sitten lähdettiin liikkeelle laatimaan äh, tuomioistuimessa oikeuskäytäntöä e- EUn tuomioistuimessa näinä vuosina, niin silloin EU otti tällaisen kaksinaisen tavoitteen. Toisaalta piti laatia oma peruskirja EUlle, EUlle ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, jotka ovat voimassa EUssa – Tämä pääsi viimeiseen, sai viimeisen muotonsa tavallaan Nitsan sopimuksessa, jota on mukaan myös Lissabonin sopimukseen juuri nyt. Artsen ensi, artiklassa seitsemän ensimmäisessä kohdassa. Ja meillä on jo kolme poikkeusta mukana tässä omassa peruskirjassa, jotka ikävä kyllä syntyivät. Siis nämä poikkeukset, jotka syntyvät tähän peruskirjaan. Tämä koskee Puolaa, Tsekin tasavaltaa ja yhdistynyt kuningaskuntaa. Mutta kuitenkin on, ollaan jo virallisesti hyväksytty tämä Lissabonin sopimus ja nyt sitten on vuorossa seuraava vaihe, vai, vaihe kuusi artiklan toinen osa Tämä juuri on se kohta, jossa EUn pitää liittyä yleissopimukseen ihmisoikeuksista. Tämä tuli tavallaan esille jo aikanaan yhdeksän artiklassa mm, perustuslaissa, joka hylättiin 2005. Tämä päätös ottaa mukaan sopimukseen tämä liittymispäätös on seurausta konsultaatiosta, jota aikanaan tehtiin Luxemburgin tuomioistuimen toimesta, jotta pystyttäisiin päättämään, minkälaiset ehdot pitää täyttyä, jotta EU voi liittyä tähän yleissopimukseen. Ja tuomioistuin jo vuonna 1996 esitti vaatimukset, jotka olivat välttämättömiä täyttää. Täytyy laatia perustuslain uudistus perussopimuksesta, jotta tämä päätös otettiin mukaan primäärioikeuteen EU-lainsäädännössä. Sitten tämä peruskirja, joka tuli voimaan ensimmäinen joulukuuta viime kuussa. Kun sitten eh, tapahtuu tämä liittyminen yleissopimukseen, EUsta tulee siis jäsen, silloin meillä on olemassa juuri vahvistetut puitteet, juridinen varmuus siitä, että perusoikeuksien soveltaminen, perusvapauksien soveltaminen, kaikki ne periaatteet tulevat mukaan yhteisöoikeuteen. Ja EUn toimielevät joutuvat sen noudattamaan. Nämä on kaikki, se on tarkasti määritelty. nyt kuitenkin, onko tarpeet, tarpeesta koota nämä kaksi sääntöä yhteen, siis peruskirja ja yleissopimus, ja toisaalta nämä kaksi oikeuskäytäntöä, tuomioistuimen käytäntö Luxemburgissa ja toisaalta Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Tässä on tavallaan mietinnön sisältö ja tarkoitus. Mietintö, jonka tulemme välittämään tälle valiokunnalle todennäköisesti 50 artiklan mukaisesti. Mukana tulee olemaan myös kansanvapauksien valiokunta. Siinä otetaan huomioon tämä alkuperäiselitys, jota kävin tässä läpi. Minun täytyy tässä nopeasti kuitenkin kertoa kollegoilleni täällä valiokunnassa, että tästä päätöksestä on monia kysymyksiä, jotka ovat teknisiä ja poliittisia, tärkeitä kysymyksiä, jotka meidän pitää vielä ratkaista tämän mietinnön yhteydessä, jonka tämän aikana, aikanaan hyväksyimme. Ensinnä kysymys siitä, kuinka EU liittyy tähän yleissopimukseen. Todennäköisesti, ja tämän olemme ottaneet huomioon työssämme, tämä tapahtuu suoralla suoraa tietä. Toisaalta EU tekee sopimuksen ja kaikki valtiot, jotka kuuluvat Euroopan yleissopimukseen, laativat tämän sopimuksen. Ja tarkoituksena on silloin EUn jäsenyys ja liittyminen tähän sopimukseen samalla. Siihen tulee mukaan mahdollisia muutoksia joko itse yleissopimuksen tai sen pöytäkirjoihin. Haluaisin muistuttaa teille, että kahdeksas pöytäkirja Lissabonin sopimuksessa, siis se, joka viittaa siihen tapaan, jolla EUn täytyy liittyä yleissopimukseen, siihen liittyy tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia. Konkreettisesti katsoen Lissabonin sopimus vaatii, että EUn liittyminen yleissopimukseen Siinä ei pidä ottaa huomioon erityistilanteen jäsenvaltioissa suhteessa tähän eurooppalaisen yleissopimukseen ja sen pöytäkirjoihin tai ehkä on, on tällaisia varauksia tai poikkeuslupia, joita jäsenvaltiot ovat laatineet. Aivan erityisesti niitä ei tarvitse ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa, tarkoittaako tämä sitä, että kun sovelletaan tätä EUn liittymistä, jäsenyyttä yleissopimuksessa, niin tähän liittyy sitten tällaisia juridisia huomattaviakin ongelmia, koska kerran ei ole varmaa, että so, yleissopimus sovelletaan samalla tavalla kaikkialla eri yle, jäsenvaltioissa – koska maat ovat voineet olla hyväksymättä yleissopimukseen tehtyjä pöytäkirjoja tietyistä periaatteista. Esimerkkinä, jos olisi sellainen EU-jäsenvaltio, joka ei olisi hyväksynyt pöytäkirjaa, jossa ei, ei hyväksytä kuolemanrangaistuksia, silloin meillä EU rajoitetulla tavalla soveltaisi tätä periaatetta, mutta ei yhteisoikeuden kannalta näin. Otan tässä tällaisen esimerkin juuri, jotta näyttäisin, osoittaisin sen, että EU-jäsenyys ei salli ikävä kyllä minun mielestäni poikkeuksellisuutta koskien tiettyjä jäsenvaltioita, kun kysymys on yhteisoikeudesta, koska EU liittyy yleissopimukseen ja sen pöytäkirjoihin. Mutta tämä jäsenyyssopimus, sen täytyy määritellä, miten EU tähän liittyy ja mihin pöytäkirjoihin se liittyy. Nyt haluan vielä ottaa senkin esille, että olisi tässä tapauksessa mahdollista, että tästä voidaan todellakin keskustella, jos tästä tulee täysjäsenyys kaikkiin yleissopimuksiin sopimuksen kohteena ja pöytäkirjoihin aina pitää mielessä sen, että täytyy noudattaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti poikkeuksia, joita jäsenvaltiolla saattaa olla. Tämä on siis yksi huomattava ongelmien lähde ehkä. Toiseksi haluaisin esittää, ottaa esille, että mietinnöissä täytyy ratkaista se, jota voisimme kutsua EU-oikeuden autonomiseksi periaatteeksi. Pitää siis kunnioittaa ja noudattaa rajoittaa sitä mahdollisuutta, että voi kääntyä Strasburgin tuomioistuimen puoleen. Minä olen sitä mieltä, että tässä mielessä olisi välttämätöntä ottaa esille se, että tuomioistuin Luxemburgissa, EU-tuomioistuin siis loogisestikin ei tule menettämään ylimmän tuomarin asemaansa ajatellen niitä tapauksia, joita sinne voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ja, näin ollen todennäköisesti se, että käännytään EU-tuomioistuimen puoleen, tai kun puhutaan kansalainsäädännöstä, jotka eh, nämä ovat siis mm, vaateita ennen kuin voidaan kääntyä Luxemburgin tuomioistuimen puoleen. Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen täytyy, se täytyy pitää korke, korkeimpana tuomioistuimena, joka harjoittaa y, ulkoista valvontaa kansainvälisen oikeuden noudattamisesta EU:ssa, joka johtuu siitä, että EU olisi liittynyt ihmisoikeusyleissopimukseen. Kolmas ongelma, jonka haluaisin ottaa esille teidän kanssanne, ja tästä näihin kaikkiin meidän pitää löytää tavallaan ratkaisuja ja määritelmiä. Nyt on kyse siitä, millä tavalla EU tulee osallistumaan toimielinten toimintaan eh, tuomioistuimessa ja ihmisoikeussopimuksen elimissä. Lähdetään siitä liikkeelle, että EU, kun se liittyy yleissopimukseen, sillä on oikeus esittää lista ehdokkaista – joista voi tulla tuomari, niin kuin kaikilla jäsenvaltioilla on tämä oikeus tehdä e- ehdotuksia. Silloin on tavallaan sama asema kuin muillakin jäsenvaltioilla, mutta tietenkin siinä miel- sil, vaan silloin, kun EU, kun sillä on oikeudellinen as, henkilöllisyys, sillä on oikeus saada tuomari, jos se liittyy sopimuksen tuomari niin kuin on jäsenvaltiollakin on. Meidän mielestämme sillä on myös oikeus osallistua ministerineuvoston kokouksiin yleissopimuksen toiminnassa silloin, kun se harjoittaa valvontatointaan ja valvoo Euroopan tuomioistuimen toimintaa. Ja luonnollisesti sillä olisi myös, EUlla olisi oikeus kuulua niihin yleissopimuksiin, jotka valitsevat tuomareita – Tähän liittyy myös ongelma, jota haluaisin hiukan käsitellä. Se, että europarlamentaarikkoja olisi myös mukana. He muodostaisivat tämän yleissopimuksen Euroopan neuvostossa, kun se valitsee tuomareita, niin se koskisi, liittyykö se vain tähän tapaukseen? Todennäköisesti kyllä, koska meidän edustajamme eivät ole pysyviä edustajia niin kuin ne, jotka tulevat kansallisesta tuomioistuimesta ja kuuluvat Euroopan neuvostoon, jossa keskustellaan järjestelmällisesti, säännöllisesti erilaisista kysymyksistä. Ja kerran vuodessa, se siis vali, tämä esimerkki, valitsee siis kerran vuodessa tuomareita. Näin ollen tähänkin liittyy joitakin ongelmia. Selvää, että tämä säännön läsnäolo Mm, muuttaa olemassa olevaa edustustoa yleissopimuksessa. Ja tähänkin liittyy siis uusi ongelma, joka on tavallaan sisäinen ongelma Euroopan neuvostossa, koska, koska silloin kun tuomarit valitaan, silloin paikalle tulee jäseniä, jotka edustavat EUta. Ja edustavat siis esimerkiksi tätä Euroopan parlamenttia. Mutta joka tapauksessa tästä lähtee liikkeelle tärkeä luku, nimittäin neuvotteluiden tavoite äh, yleissopimuksen neuvoston kanssa. Millä, miltä pohjalta me EU pitää neuvotella? Tällä hetkellä te tiedätte, että käydään pitkiä vaikeita neuvotteluita Euroopan neuvostossa, koska yksi maa, Venäjän federaatio, ei ole vielä allekirjoitunut 14 pöytäkirjaa. 14 pöytäkirja on lisäys äh, sopimuksia, joka pyrkii äh, äh, saamaan aika suurempaa joustoa tuomioistuimen toimeen. Sillä on valtavasti tapauksia käsittelyjonossa ja joskus tarvitaan varsin nopeakin käsittelyä ja siksi pitäisi soveltaa pystyä noudattamaan nopeasti joitakin pöyt- ihmisoikeuksia. Tuomioistuin tuomioistuin menee jo vuosia se on halunnut, että hyväksyttäisiin tämä pöytäkirja ja Venäjä on tätä vastustanut syistä, joita en itse tunne. Mutta sattumalta juuri näinä päivinä tämä ongelmankin, ongelma ollaan ratkaisemassa, koska 15 tammikuuta muutama päivä sitten Duuma Venäjällä jo hyväksyi 14 pöytäkirjan. Ja nyt puuttuu vain se, että Venäjän ylähuone hyväksyy sen myös. Mutta huomio, venäläiset ovat vaatineet jotakin, mikä löytyy jo yleissopimuksesta, nimittäin sitä, että paikalla on myös venäläinen tuomari tässä tapauksessa silloin, kun käsitellään venäläisiä kysymyksiä. Tämä säädös löytyy jo yleissopimuksen artikloista ja sen toimintasäännöistä. Ehkä kannattaisi huomauttaa siitäkin, että EUkin haluaa varmistaa sen, että kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat EUta, niin meidän pitäisi vaatia myös sitä, että paikalla on se tuomari, jota EU on ehdottanut. Sitten vielä muihin ongelmiin, joita liittyy tähän Seuraava kysymys, jonka ottaisin esille, liittyy joka liittyy mahdollisuuteen, jota meidän ehkä pitää myös pohtia. Nimittäin joku jäsenvaltio voisi vastustaa jotakin toista, sen, sen jäsenyyttä, ja meistä tämä rikkoisi Lissabonin sopimuksen periaatteita vastaan, ja näin ollen tällaista ei pitäisi tapahtua. Ehkä kannattaisi myös täsmentää, että tällaista ei saisi tapahtua. Sitten puhutaan myös passiivisesta legitiimisyydestä – siis ketä vastaan näitä valituksia tehdään silloin, kun kansalaiset ymmärtävät, että tietty lainsäädäntö, lainsäädäntö on rikkonut ihmisoikeus- tai perusvapauksia vastaan. Minun mielestäni on vain, ei ole enempää kuin kolme mahdollisuutta ja meidän pitäisi yrittää toimia hiukan ekspansiivisesti tätä oikeutta noudatettaessa silloin, kun joku jäsenvaltio, joka soveltaa yhteisoikeutta ja samalla sella todetaan tällainen väärinkäytös, niin silloin ilmoitus tehdään jäsenvaltiota vastaan. Jos kyseessä on EU-toimielin tai joku muu toimielin EU-ssa, joka toteuttaa, noudattaa tiettyä lakia, niin silloin kansalainen tai joku yhteisö kääntyy EUta vastaan valituksessaan tai kanteessaan. Ja niin kuin usein tapahtuu, jos on epäilyä tästä, kenen vastuu tässä on kyseessä, silloin pitää noudattaa minun mielestäni sitä periaatetta, että kansalainen voi valittaa molempia vastaan, jos on epäselvää kumpaa pitäisi tavallaan syyttää. Sitten toinen ongelma, voiko EU osallistua osallisena prosesseihin tuomioistuimen edessä. Minun mielestäni tässä pitäisi päättää siitä periaatteesta, että ei vain EU, vaan myös jäsenvaltiotkin aivan erityisesti voivat olla mukana prosessissa silloin, kun asia koskee niitä suoraan, siis kyseinen kanne koskee niitä suoraan, tai vaikuttaa jollakin tavalla johonkin maahan tai EU-hun, vaikka kyseessä olisikin joku jäsenvaltio, jota vastaan on tehty kanne tehty ja sillä on intressi puolustaa yhteisöoikeutta, niin silloin EU voitaisiin olla myös mukana. Tässä asiassa voi tulla esille se ongelma, mikä on se ehto, jonka mukaisesti jäsenvaltio tai EU kuuluvat mukaan tähän prosessiin silloin, kun niitä ei ole suoraan haastettu oikeuteen. Minun mielestäni meidän pitäisi pyrkiä siihen, että osallistuminen on täysivaltaista oikeuksien käyttämistä eikä käyttäisi kolmansia osapuolia, eh, tai ettei, ettei olisi kolmasena osapuolena, koska silloin prosessioikeudelliset seuraamukset voisivat olla erilaisia edelleen on sellainenkin mahdollisuus, että syntyy tavallaan eroja tai erimielisyyksiä Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuinten välillä. Minä ajattelen niin, että tästä prosessissa täytyy tulla selväksi, että täytyy ensin käydä läpi kansain, kansalliset ja Luxemburgin tuomioistuimen prosessit läpi ja sitten vasta mennään Strasburgiin. Ja sitten jos on ristiriidassa olevaa oikeuskäytäntöä, niin tässä olisi loogista toimia niin, että on hyvät suhteet kahden tuomioistuimen välillä ja ne tätä kautta löytävät ratkaisun, vaikkakin minun mielestäni yleissopimus antaa suuntaa tuomio, eh, peruskirjan tulmin, tulkinnalle. Ehkä tästä voidaan antaa paremminkin, tiuken, tarkempaakin tietoa, miten sovelletaan yleissopimusta, mutta mielestäni yleissopimus osoittaa hiukan, miten pitäisi tulkita perussopimusta ja sitä tuomioistuin käyttää pohjana, kun se muotoilee periaatteita EUn oikeuskäytännössä. Aikaisemmin viittasin pöytäkirjaan numero 14. Meidän pitää huomauttaa, että kun neuvotellaan EUn jäsenyydestä, tämän pitää tapahtua tuomioistuimen edessä, joka toimii. Ja näin ollen tässä asiassa, jos ratkaistaan 14 pöytäkirjan ongelma, se allekirjoitetaan tulevina viikkoina, se on todennäköisesti olemme sellaiset tuomioistuimessa, jotka ovat ratkaisseet perusongelmat. Tämä 14 pöytäkirjaongelma liittyy aikaisempiin 90-luvun ongelmiin, eivätkä ne saaneet, eikä se on saatu aikaan hyviä ratkaisuja, koska rajoitettiin huomattavalla tavalla sitä, missä määrin voidaan ottaa, voidaan ottaa kysymyksiä käsittelyyn, eikä se ole äh, val, ratkaistu valtavaa taakkaa juttujen määrässä, joita tuomioistuimella on siellä rakein on aika merkittävä, tuomareita on, mutta kuitenkin jos otetaan mukaan vielä EU ja sen koko lainsäädäntö, niin silloin todennäköisesti työtaakka liittyy huomattavasti ja mielestäni tämä täytyy ratkaista ennakkoedellytyksenä ennen kuin EU voi tähän liittyä. Ja lopuksi, anteeksi, että puhun näin pitkään, haluaisin hiukan pohtia sitä, miten pitää tehdä päätös jäsenyydestä, EUn jäsenyydestä eurooppalaisen yleisopimuksen. Mielestäni tässä tarvitaan neljää välttämätöntä ennakkoedellytystä. Ensinnäkin Euroopan parlamentin hyväksyntä, toiseksi yksimielinen Euroopan neuvoston päätös ja kolmanneksi neuvottelut ja jäsenyyssopimus yleis sopimuksen äh, neuvoston kanssa ja toiseksi jäsenvaltioiden pitää voida hyväksyä perustuslailliset puitteet asiassa. Nyt varmaankin olen käynyt suurin piirtein läpi suuret aiheet, jotka liittyvät tähän asiakokonaisuuteen. Haluaisin vielä ottaa esille sen, josta puheenjohtajakin mainitsi, että ensimmäinen keskustelu, jota tästä käymme asiakirjan pohjalta, tämä tapahtuu ensi helmikuussa, en ole väärässä, ja ajatuksena on järjestää myös kuuleminen, tällainen tapaaminen, niin kuin mielestäni olemme sopineet koordinaattoreiden kokouksessa aiemmin. Ajatuksena on tuoda tänne viisi kuusi asiantuntijaa esimerkiksi tuomioistuimesta tai ihmisoikeustuomioistuimesta tai muita oppineita ja sitten järjestetään heidän kanssaan tällainen kuuleminen, kuunnellaan mitä heillä on sanottavaa ja voimme esittää heille myös kysymyksiä. Ja näin sitten jo huhti-toukokuussa voidaan tehdä tarkistuksia ja ratkaista asia live-valiokunnan kanssa. Siinä kaikki ja nyt mielelläni kuuntelen teidän ehdotuksena, että voimme vielä parantaa tätä työtämme. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia, Hauregi. Tämä näyttääkin aika mutkikkaalta. Meillä on paljon ratkaistavia kysymyksiä, mutta kysymykset ovat kyllä mielenkiintoisia. Meidän täytyy tehdä todella vakavasti otettavaa työtä tässä asiassa, ja jos koordinaattoreille sopii, niin todella järjestämme tämän kuulemistilaisuuden, kuten tässä sanotin. Nyt kollega Severin on pyytänyt puheenvuoron, mutta kaksi provosointia ottaisin esiin. Ensinnäkin suhde tuomioistuimen ja ihmisoikeustuomioistuimen välillä – jälkimmäisen ei voi tulla juttuja, jotka eivät olisi käyneet kaikkia muita aikaisempia vaiheita ja EUn liittyminen tähän yleissopimukseen tuo mukanaan, aivan kuten Haregui sanoi, tuo mukanaan sen, että tässä toimitaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Mutta jos kyseessä on jokin aihe, joka koskettaa ihmisoikeuksia, voisin sanoa, että ei voi kääntyä vielä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, jos ei ole sitä ennen kääntynyt EU-tuomioistuimen puoleen. Sitten toinen huomio koskien parlamentin valtuuksia ja niin edelleen. Usein se on se, että Genven ihmisoikeusyleissopimuksessa on mukana asia siitä, että sopimusta voi ratifioida tai soveltaa, jos on mukana. Eli tässä ei toimittaisi ainoastaan Euroopan neuvoston nimissä. Jos näin olisi, niin sovitettaisiin ainoastaan artikla 46. Mutta tämä voisi olla siis yksi kriteeri. tilanne on kuitenkin toinen kaikissa niissä kysymyksissä, jotka liittyvät suoraan tuomioistuimen toimintaan, mutta tästähän Harajui jo puhuikin. Severin on puutunut puheenvuoroon. Well. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi vuotta sitten Euroopan konvention yhteydessä, konventin yhteydessä olin mukana ryhmässä, jossa kovasti tuettiin ajatusta unionin pääsystä tähän ihmisoikeusyleissopimuksen, kunhan eh, oikeushenkilöys unionille saadaan. Kuunneltuani äskeistä puheenvuoroa en tiedä, oliko hyvä näin eh, menetellä, koska töitä oli todellakin kovin paljon. Vai olikohan ongelmana se, ettei töitä eh, hoidettu riittävän hyvin, koska ongelmia tuntui syntyneen. Ainakin kaksi ongelmaa. Tekin nostitte jo esiin, hyvä puheenjohtaja, mutta haluaisin itsekin niitä kommentoida. Lähtisin liikkeelle tämän esityksen loppuosasta. Katsoisin, että olisi tärkeää tavata joitain asiantuntijoita, laajentaa asian käsittelyä joidenkin asioiden selvittämiseksi ja johtopäätösten tekemiseksi. Eli tämä äskeisestä ehdotuksesta. Ja sitten toinen seikka todellakin erittäin tärkeä on asia, joka liittyy siihen, että ei ole olemassa varsinaista pääsyä ihmisoikeus yleensä kirjan ennen kuin eurooppalainen tuomioistuin tunnustetaan ja se on siis ilman muuta viimeinen eh, vetoomusvaihe. Ensinnäkin on käytävä kaikki kansalliset vaiheet läpi, mutta myöhemmässä vaiheessa myös muut eurooppalaiset eh, oikeusasteet. Ja jos näin todellakin on, niin katsoisin, että eh, tässä esittelijä on lähtenyt hieman toisella tavalla liikkeelle, eli Strasbourgin tuomioistuin pikemminkin mm, kuin Luxemburgin on se, jolla olisi viimeinen sana sanottavanaan. Ja sitten kohtaan neljä sen verran, että meistä tulisi siis osa eurooppalaista ihmisoikeusyleissopimusta vain sen seurauksena, että meillä on nyt oikeushenkilöys. Ja kun asiat tältä kannalta tarkastellaan, niin me voimme eh, vedota tuomioistuimeen vain silloin, kun kyseeseen tulevat Euroopan unionin asetukset, ja tällöin, silloin kun siis ei puhuta jäsenmaista. Ja sitten ensimmäisen kohtaan sen verran, että mielestäni jäsenmaiden ei tulisi ratifioida tai hyväksyä unionin pääsyä eh, eurooppalaiseen yleissopimukseen – koska jäsenmaat ovat jo ratifioineet Lissabonin sopimuksen ja tällä tavoin hyväksyneet sen, että meistä tulisi eurooppalaisen yleissopimuksen jäseniä. Ja toiseksi vielä sen verran, että se, josta jäsen tulee, on Euroopan unioni oikeushenkilönä. Toisaalta jäsenmaat Euroopan unionin Eh, jäsenvaltiot tai Euroopan neuvoston valtiot, jotka eivät ole EUn jäsenmaita, niiden tulisi kyllä ratifioida liittymissopimus yksinkertaisesti, niin kuin totesitte sen vuoksi, että neuvoston esityksessä sanotaan, että vain vain Euroopan neuvoston jäsenmaat voivat olla osana eurooppalaista yleissopimusta. Jos tätä nyt muutettaisiin, niin tällöin Euroopan neuvoston jäsenmaiden tulisi hyväksyä asia. Eli tästä ymmärtääkseni seuraisi myös se, että Euroopan neuvoston jäsenmaat, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaita, voisivat myös viedä meidät oikeuteen esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa katsotaan, että olemme rikkoneet yleissopimusta. Enkä tiedä, onko niillä välttämättä pääsyä tarvittaessa muihin tuomioistuimiimme ja myös muita tilaisuuksia asian käsittelyyn varmasti tulee, mutta olisi hyvä, jos esittelijämme paremmin näitä periaatteellisia kysymyksiä miettisi, eli ihmisoikeuksien yhtenäisyyttä, käsittelyn yhtenäisyyttä ja sitten asetuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin. Jos siis joko sisällöllisesti tai tapausoikeuden kautta syntyy ristiriita eh, ihmisoikeusyleissopimuksen ja sitten perusoikeus peruskirjan, niin tällöin saatamme törmätä hyvin hankalaan tilanteeseen. Tällainen eh, form, eh, shopping-tilanne saattaisi syntyä. Ja tällainenhan ei olisi hyväksyttävää. Eli tätä sopimuskysymystä on vielä tarkasteltava, en puhu nyt eurooppalaista, vaan muista sopimuksista. Ja tässä yhteydessä voisimme ehkä tarkastella sitä, kuinka yhdenmukaista oikeuskäytäntöä, jos niissä eroja on, ja sitten katsoa, miten toimia, jos asetusristiriitoja on, ja ehkä keksiä myös jotain, jolla helpottaa ihmisoikeustuomioistuin työtä, koska tämä nykyisellään toimii varsin hitaasti siksi, että työtaakkaa on liikaa. Ja kun uusi sopimusosapuoli tulee mukaan, niin se vain tulee lisäämään tuomioistuimen töitä nykyisestä. Kiitos. Niin, tämä on siis monimutkainen asia mutta on juridisesti hyvin tärkeä, aivan kuten Severin sanoi. Seuraavaksi Se Vigo. Gracias, señor presidente. Yo me felicito. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen sitä, että käymme keskustelua tästä ja että AFKO-valiokunta päätti laatia tämän mietinnön ja onnittelen Hauregia hänen työstään ja siitä, kuinka tärkeä tämä aihe on. Antakaa minun ensin tehdä eräs periaatehuomio. Tämä täytyy todeta. EU kunnioittaa jo ihmisoikeuksia. Ei se, että liittyisimme tähän yleissopimukseen, tule muuttamaan tilannetta, vaan olemme aina kunnioittaneet oikeuksia. Meillä ei aikaisemmin ollut mitään perusoikeuskirjaa, mutta Handelsgesellschaft tapaus 60-luvulla ja 70-luvun tapaukset Luxemburgissa johtivat siihen, että Euroopan unionin lainsäädännöllä sovellettiin ja toteutettiin ihmisoikeuksia. Mitä tulee tähän Rooman sopimukseen. Se on vuodelta 50, se on hyvin varma. Se on hyvin vanha. Vuonna 1985 Delors ja Oreja allekirjoittivat jo tuolloin sopimuksen siitä, että tuolloin EU olisi liittynyt tähän yleissopimukseen. Tämä on siis 87. Ja de Gucht laati asiasta mietinnön. Maastrichtin sopimuksessa myös viitattiin asiaan, mutta meistä tuntui, että tämä ei ollut kylliksi ja siksi parlamentti halusi asiaa eteenpäin. Se lähti aloitteeseen siitä, että lähdettiin laatimaan perusoikeuskirjaa ensin perustuslakisopimuksella ja nyt sitten Lissabonin sopimuksella. Kaksi asiaa. Ensinnäkin uskon, tai olen varma, että ei ole ristiriitaa Rooman sopimuksen ja perusoikeuskirjan välillä, koska jos oikein muistan, niin mikä tahansa perussopimuksen mukanaan tuoma oikeus toteutuu jäsenvaltiolla on kuitenkin joitakin varaumia, mitä tulee perusoikeuskirjaan. Se on tärkeä osa Lissabonin sopimusta ja tämä on kuitenkin aivan selvää. Severin, onko hän vielä paikalla? Haa, siellä hän on. Hän esitti ehkä retorisen kysymyksen siitä, olemmeko toimineet hyvin vai emme, emme tässä asiassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että olemme toimineet hyvin, koska EUn liittyminen yleissopimukseen on askel eteenpäin tässä eurooppalaisessa tärkeässä kysymyksessä, ihmisoikeuskysymyksessä. Tämä tuo lisävakuuksia tähän asiaan, eli poliittisesti olemme toimineet hyvin. Mutta miten tässä ratkaisemme tilanteen juridisesti? Tilanne on vaikea. Poliittisesti täytyy tunnustaa, että hallitusten välinen konferenssi, ehkä Andrew Duff muistaa paremmin, mutta mm, tilanne ei ollut aivan selkeä, koska tuli mandaatti sille, että Euroopan unionin pitäisi liittyä tähän yleissopimukseen. Ja myöhemmin tämä sana korvattiin sitten sanalla may, eli shall muuttui sanaksi may. No, niillähän on suuri ero. Ja määräenemmistöpäätöksessä tässä siirryttiin yksimielisyyteen. Ja Euroopan parlamentissa suurin osa uskoo, että meidän kannattaisi liittyä tähän sopimukseen. Kuitenkin on niitä, jotka eivät halua tähän liittyä heitä on, niin he, he varmasti tulevat tuomaan esiin kaikki mahdolliset juridiset haittakohdat, joita on olemassa. Suurin osa parlamentissa kuitenkin uskoo, että tämä on hyvä askel, oma ryhmäni näin uskoo, ja Haurekin mietinnöllä voidaan ratkaista näitä vaikeita ongelmia, mutta tässä voi olla joitakin esteitä liittymiselle. Minusta näyttää, että mietinnön tavoitteena tulee olla se, että ensinnäkin järjestämme kuulemistilaisuuden ja kutsuisimme tilaisuuteen erään henkilön, joka on aikaisemmin auttanut meitä paljon näissä kysymyksissä. Hän todella tuntee hyvin näitä kysymyksiä. Hän on tällä hetkellä van der Linden, siis Hollannin senaatin puheenjohtaja. Mä puhemies varmasti tunnette hänet. Ja hän myös tuntee hyvin käytännön sovelluskysymyksiä, joita liittyy siihen, että liityttäisiin tähän yleissopimukseen. Ja kuten sanoi, että sopimuksessa puhutaan ainoastaan jäsenvaltioista. Tässä ei puhuta EU-sta kansainvälisenä järjestönä. Ja tämä tuo mukanaan paljon sisäisiä muutoksia varsinaiseen yleissopimukseen. Eli kyseessä on kahdenvälinen päätös Euroopan unionin ja neuvoston välinen, Euroopan neuvoston välinen sopimus. Eli ihmisoikeusyleissopimusta täytyy eittämättä muuttaa ja tämä taas tuo mukanaan ratifiointivelvoitteen Euroopan neuvoston 47. jäsenvaltiolle. Ainakin näin oma juridinen vaistoni sanoisi. Ja mitä tulee näihin useisiin aiheisiin, joita Hauregi toi esiin, niin se mikä minua eniten kiinnostaa on se, että Strasbourgin tuomioistuimen puoleen voi viimeisenä instanssina kääntyä. Se on tavallaan lisäarvo yksittäiselle kansalaiselle tai kansalaisryhmälle. Ja tämä on yleissopimuksen lisäarvo. Ja tämä on osa tämän menestystä tai heikkoutta, eli venäläisiltä tulee yksittäisiä kanteita joka päivä. Venäjällä ei ole oikeusjärjestelmässä paljonkaan välivaiheita. Ja tämä saattaa ehkä johtaa sitten koko järjestelmän kaatumiseen. No, tähänkin täytyy puuttua. Mutta Euroopan unionin liittymisen kautta voitaisiin ehkä ratkaista jotakin sisäisiä ongelmia, joten muuten saataisi ratkaistua. Meillä on artikla 25, tai tämä onkin vanha artiklanumero, mutta todella se mahdollisuus, että voidaan kääntyä Strasbourgin tuomioistuimen puoleen, on asia, joka tuo lisäarvoa. Ja tässä on kyseessä siis Euroopan unionin oikeudesta. Tämä on avainasia. EUn oikeus sellaisena kuin se on toimielimiltä sille annettu. Eli jos puhutaan kansallisesta oikeudesta, vaikka lähtökohta onkin EU-ssa, niin kyseessä on kansallinen oikeus. Ne voivat jo tällä hetkellä kääntyä Strasbourgin tuomioistuimen puoleen. Mutta tässä on kyseessä, ni, kyse niistä päätöksistä, joita EU kokonaisuutena tekee. Tämä on kuitenkin aihe, jota meidän täytyy käsitellä, aivan kuten Hauregi tässä jo toi esiin. Kuka Eurooppaa edustaa, onko meillä tuomari? Tämä on hyvin monimutkainen aihe puheenjohtaja. Mutta nyt kun asiat ovat hankalalla tolalla, niin ryhmäni kuitenkin pitää tätä poliittisena, poliittisesti hyvin tärkeänä kysymyksenä. Spinellin mietinnöstä tähän päivän asti. Tästä on tullut parlamentin yksi tärkeimmistä taistelun aiheista. Ja näin tulemme jatkossakin tekemään. Tulemme taistelemaan tämän puolesta. On outoa, että juurivaliokunta ei laadi tästä lausuntoa. Live on nyt ottanut tämän hoidettavakseen, mutta varmasti juurivaliokunnallakin olisi asiasta jotakin sanottavaa lausunnon muodossa. Se, että Tämä on nyt meidän valiokunnassamme ja katsomme, kuinka voimme päästä myönteiseen lopputulokseen. On hieno aloite. Toivottavasti tulevina kuukausina pääsemme eteenpäin ja saamme aikaan myönteistä tulosta. Kiitos. Kiitos. Kun minä joitakin tai monia vuosia sitten liityin Euroopan parlamenttiin, niin äh, Juurivaliokunta oli oikeudellisten asioiden ja kansalaisvapauksien valiokunta, mutta nyt se on jakautunut juuriin ja DVn, äh, anteeksi Libeen. Seuraavaksi kollega Messerschmidt. Øhm, formand, øh, jeg deler betragtningerne om væsentligheden af... Kiitos puheenjohtaja. Niin, pitkälti Voin yhtyä näihin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka täällä on esiin nostettu, mutta kommentoisin hieman sitä, kuinka yksi jäsenmaa eh, voi toimia. Olen ollut mukana tällaisessa parlamentaarisessa kokoonpanossa ja Venäjän kanta tässä kovin painottui. Jos kyseinen tuomari nimetetään uudelleen, niin olisi mahdollista ajatella, että hallitus, joka nimittää tuomarin uudelleen, katsoisi, miten hän on äänestänyt kysymyksiä, jotka ovat olennaisia kyseisen valtion kannalta. Esimerkiksi tanskalaisen tuomarin kyseessä ollen. Hän ei varmaan mielellään äänestäisi omaa hallitustaan vastaan, koska myöhemmissä äänestyksissä ja äh, vaaleissa saattaisi kolahtaa omaan nilkkaan. Eli on tärkeää, että tällaisissa tilanteissa äh, tuomari ei saisi osallistua, hänet jäävättäisiin. Tämä nyt ensiksi sitten äh, muutama seikka materiaalisista ja muodollisista kysymyksistä. Ensinnäkin sopimuksessa esitetään, että perusoikeuskirjassa ja yleissopimuksessa olisi materiaalisia eroja. Kohta 52 muistaakseni yleiskirjassa sanoo, että se ei vaikuta millään lailla siihen, etteikö yleissopimuksessa voitaisi suotuisimpia edellytyksiä soveltaa. Tämä on tietysti hankalaa, koska yleiskirja on ylikansallinen, mutta yleissopimus sitten valtioiden välinen sopimus. Eli jos jokin jäsenmaa ei eh, noudata yleiskirjaa, niin eh, rangaistus voidaan langettaa, mutta sitten jos jokin valtio ei noudata ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä, niin eh, ei ole paljonkaan toimintamahdollisuuksia. Eli Strasbourgin Luxemburgin tuomioistuimen eh, tilanne on sitovampi. Tämä myöskin saattaa johtaa eh, materiaalisiin hankaluuksiin. Ja sitten kun asiaa tarkastellaan muodolliselta kannalta, niin tässäkin hankaluuksia saattaa ilmetä. On olemassa sitovat tuomiot ja sitten tuomiot, jotka eivät ole sitovia. Luxemburgin tuomioistuimessa lähdetään liikkeelle toissijaisuusperiaatteesta, Strasbourgin tuomioistuimen sitten Matching of Appreciation periaatteesta lähtee liikkeelle. Eli voidaan rajata sovellusalaa. Eli on mahdollista ajatella, että kanne nostetaan Luxemburgissa yhteisön tuomioistuimelle subsidiariteettiperiaatteeseen vedoten mutta toisaalta Strasbourgin tuomioistuin saattaisi esittää, että tässä jäsenmaiden margin of precision ylitetään. Kun tarkastellaan 52.5 kohtaa sanotaan, että siinä ei lisäkäsittelyä estetä, mutta on kuitenkin tarkasteltava sitä, kuinka ratkaistava ongelmallinen tilanne Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuimen välillä. Jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa kansalainen on kääntynyt ensinnä kansallisen tuomioistuimen puoleen ja sitten yhteisöjen tuomioistuimen puoleen ja saanut oikeutta. Ja sitten muodollisten seikkojen vuoksi on mahdollista kääntyä myöskin Strasbourgin tuomioistuimen puoleen. Ja jos siis täältä saataisiin ristiriitainen päätös Luxemburgin tuomioon verrattuna. Eli tällainen on mahdollista nimenomaan Strasbourgin tuomioistuimen toimintaperiaatteiden vuoksi. Olen ollut mukana Euroopan neuvostossa itsekin ja voin hyvin kuvitella, minkä tyyppistä keskustelua siellä asiasta käydään. Herra de Vico myöskin totesi, että on mietittävä sitä, minkälainen edustus EU-toimielimille myönnetään. Olisi kuitenkin varottava sellaista tilannetta, että e, varsinkin idästä tulevat kollegat sitten hyödyntäisivät kaikkia mahdollisia mahdollisuuksia e, estää asian käsittely. Pöytäkirja 14 yhteydessä tämän, tähän ongelmaan on jo törmätty. Eli on oltava varovaisia esimerkiksi esitetäänkö pöytäkirjaa 15 ollenkaan, ettei synny tilannetta, jossa aina voidaan käsittely blokata, kuten Duumassa usein tehdään. Eli aina voidaan estää asian käsittely johonkin seikkaan vedoten. Eli niin kuin Eviiko totesi, bilateraalilta pohjalta yleissopimusta ei voi muuttaa, koska tähän ei ole EUn halukkuutta, mutta toisaalta ongelmana on myöskin se, kuinka EUn ulkopuoliset maat asiaan suhtautuvat. Eli nämä ovat tärkeitä aspekteja ja meidän on oltava hyvin varovaisia, ettemme luo Ähm, Euroopan neuvoston sisällä tilannetta, että oikeuskäytänteitä olisi kahdenlaisia. Tällöin joko valtio tai kansalaisen voisi spekuloida sen suhteen, mihin kannattaa valitus tehdä. Eli konvergenssista on erittäin tärkeää pitää kiinni jatkossakin. Kiitos. Um, uh, Puheenjohtaja, varmastikin meistä kaikista tässä on kyseessä erittäin tärkeä, kiehtova aihe, mutta meidän pitäisi myös se muistaa, että tämä oli tällainen quid pro quo. quo. Päätettiin, että peruskirjan pitäisi olla sitova. Ja silloin voisimme liittyä tähän yleissopimukseen ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista ja parlamentin täytyy olla tässä tiukkana huolimatta hankaluuksista, ja mon, jotka tähän liittyvät, kun aloitamme tämän monimutkaisen prosessin. Peruskirja on meidän tapamme ilmaista Euroopasta ihmisoikeusyleisopimusta, että se menee pidemmälle. Tämä yleissopimus on sovellusalaltaan laajempi, mutta rajoitukset, ja, joita sovelletaan peruskirjan kautta, ne toteutuvat jäsenvaltioissamme, ne ovat voimassa jäsenvaltioissamme, ja niitä sovelletaan peruskirjan, peruskirjassa siltä osin kuin se tukeutuu tähän yleissopimukseen. On totta, että tulee olemaan ehkä konfliktejakin yleissopimuksen tässä muodossa, kun sitä sovelletaan – ja miten se vaikuttaa sisäpoliittisiin tai sisä, valtion sisäisiin kysymyksiin, miten sitä sovelletaan tai sisäisiin kysymyksiin jäsenvaltiotasolla ja miten sitä sovelletaan Brysselissä tavallaan. Mutta en usko, että jännite voi olla mitään muuta kuin luovaa. Ja uskon, että kaikki ne, jotka pelkäävät sitä, että tapahtuu tällainen yhteentörmäys, tuomioistuimen välillä todennäköisesti liioittelevat ongelman laajuutta. Aikaisemmin on ollut vahvaakin hyvää yhteistyötä tuomioistuinten kesken ja mielellä meidän pitäisi nähdä Strasbourgin tuomioistuin ulkoisena valvojana Luxemburgin tuomioistuimelle. Eikä pitäisi tällaisena korkeimpana oikeutena. Mielestäni se ei olisi oikea määritelmä Strasburgin tuomioistuimelle. Ja kun Luxemburgin tuomioistuin kasvattaa omaa oikeuskäytäntöään perusoikeuksien kohdalla, niin uskon, että käytännössä – jotkut näistä ongelmista, joita tässä nyt on ennakoitu, eivät ehkä toteudukaan sitten käytännössä. Lopuksi sanoisin, että jos me liitymme ja onnistumme tässä liittymisprosessissa, niin silloin meistä riippuu, me voimme vaikuttaa Strasbourgin tuomioistuimen uudistamisessa, koska kuten puheenjohtajakin sanoi, tällä hetkellä sitä rasittaa tapaustaakka ja se on tavallaan jäljessä niiden kysymysten käsittelyssä, jota sille on välitetty. Me voisimme ehkä tuoda tuomioistuimelle uutta vauhtia uudistamismielessä ja mielestäni tätä pitäisi korostaa parlamentin päätöksessä tästä asiasta. Grazie. Adesso alla parola il collega. Kiitoksia. Seuraavaksi Brons. Thank you, Mr. President. Kiitos. Niin, yleensähän kysymyksiä politiikassa ei ennen kuin vastaukset. Tiedetään, minä kysyn monta kysymystä, enkä kyllä vastauksia vielä tiedä. Kun tarkastellaan EUn suhdetta Euroopan neuvoston ja sen yleissopimuksen vastaako se YK tilannetta ennen vuotta 2000, eli allekirjoitetaan periaatteet, mutta ilman, että yleissopimus tulee osaksi EU-lainsäädäntöä, vai tuleeko siitä automaattisesti osa EU-lainsäädäntöä? Ja sitten tarkastellaan tulevaa EU-lainsäädäntöä. Edeltäisikö näitä komission lausuma, jossa todettaisiin, että kyseinen laki sen uskotaan olevan yleissopimuksen mukainen. Ja sitten kolmanneksi yksi kansainvälinen järjestö EU, hän, tähän, se liittyy siis toisen järjestön, eli Euroopan neuvoston. Eli ovatko tämän oikeudet tärkeämmät kuin ensimainitun. Ja sitten viimeinen kysymys. Tässä olen kuullut täällä kommentteja Libessäkin seuraavasta. Eli olisi mahdollista, että kolme valtiota, joilla on opt-out perusoikeuskirjasta, saattaisivat tulevaisuudessa voida viedä jutun Strasbourgin tuomioistuimeen äm, haastamaan opt-outin. Joku tätä kommentoikin jo, mutta en muista kuka se oli. Ja sitten vielä viimeiseksi kysymykseksi seuraava. Ymmärsinkö oikein, että kaksi valtiota, josta toinen on EU-ssa, eivät voisi toisiaan viedä Strasbourgin eh, tuomioistuimen, mutta sellaiset maat, jotka ovat EUn jäseniä, voisivat eh, viedä EUn jäsenmaan neuvoston tai toisinpäin. Tähän suuntaan ainakin ymmärsin puheenvuorostanne asian olevan. Kiitos. Grazie, Kiitoksia. Tässä tuli taas uusia ongelmia. Moreja. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ilmaista iloni tästä keskustelusta mahdollisesta EUn liittymisestä Euroopan ihmisoikeus- perusoikeusyleissopimukseen ja haluankin onnitella kollegaamme Hau Regia loistavasta asian käsittelystä. Hän otti hienolla tavalla näitä ongelmia esille. Ihmisoikeus- ja perustuslaki asian, asiantuntijana suosittelen tätä liittymistä, joten olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän ensimmäiseen keskusteluun. Minun mielestäni todennäköinen liittyminen yleissopimukseen ja Strasbourgin peruskirjan tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Euroopan yleissopimuksen peruskirjassa tulee olennainen osa EUn oikeusjärjestelmää. Itse asiassa se ylittää omat lakimme, koska mitä tulee ihmisoikeuksiin, yleissopimus on tärkeämmässä asemassa. Siitä tulee tavallaan korkeinta oikeutta, jota EU-toimielinten pitäisi noudattaa. Toiseksi kaikki EU-kansalaiset saavat mahdollisuuden vedota Euroopan tai Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen, mitä tahansa päätöstä vastaan on kyse sitten EUn lainsäädäntö tai hallinnollisesta tai itse tuomioistuinta vastaan, siis Luxemburgin EU-tuomioistuinta vastaan. Tämä saattaisi heidän mielestään edustaa eurooppalaisen ihmisoikeussuojelusopimuksen rikkomusta. Tai jos he ovat sitä mieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioelimet mukaan lukien EU-tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin tästä lähtien liittymisestä eteenpäin lähtien joudut noudattamaan yleissopimusta. Ensi katsomalta ei ole mitään ristiriitaa Euroopan ihmisoikeusperuskirjan ja Euroopan yleissopimuksen välillä samasta aiheesta. Sama koskee suhdetta meidän perustuslakiemme ja Euroopan yleissopimuksen rikosrikoksen välillä. Kuitenkin tuomioistuimia on useinkin saatettu tuomita siitä, että ne ovat rikkoneet eurooppalaista tuo vastaan. Meidän pitäisi valmistautua hyväksymään se, että EUkin tullaan tuomitsemaan Strasbourgin tuomioistuimessa joko hallinnollista syistä, päätöksistä tai johtuen itse EU-tuomioistuimen päätöksistä. Mielestäni tämä on mahdollisuus, jota emme voi sulkea pois. Tämän takia täytyy myöntää se seikka, että meidän täytyy ennakoida tarvetta täytäntöön panna tuomioita, joista ehkä päätetään EUta vastaan, ja tämä on mielestäni ongelma joka pitää ottaa huomioon heti alussa, kuinka me aiomme valmistella EU-toimielimiä siihen, että se toteuttaa näitä päätöksiä, koska mitä tulee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen, niiden toteuttamisen ne eivät rajoitu sakkoihin tai rahallisiin korvauksiin. Ehkä tä- täytyy joku tarkistaa osuut, jotakin osaa lainsäädännöstä tai hallinnosta päätöksistä, tai sitten tarkistaa itse tuomioistuimen päätöksiä Luxemburgissa. Meidän pitäisi todellakin pohtia näitä ongelmia, joita täällä on tullut tähän mennessä esille. Tämäkin on sellainen, koska on äärimmäisen tärkeää, että me pystymme ja olemme valmistautuneita, valmiita täytäntöön panemaan mitä tahansa mahdollista tuomiota, joka on tehty EU-ta vastaan Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa. Fox. Fox uh, Kiitos ja kiitokset Kiiriselle mielenkiintoisesta alustuksesta. Niin. En tiedä, voidaanko sanoa, että tässä nyt EU-liittyminen sopimuksella olisi hyvä tai huono asia. Haluaisin vastauksia käytännön kysymyksiin ennen kuin päätöksiä tehdään. Ja ensinnä kysyisin seuraavaa. Millä tavalla ihmisoikeuksia suojellaan paremmin tämän myötä? Eli muuttuuko jotain vai ollaanko tässä vain lisäämässä oikeudellista monimutkaisuutta. Tietysti oikeuden asiantuntijoita tämä hyödyttäisi, mutta ei sitten ketään muita. Vai onko muutos sellainen, että se todellakin parantaisi ihmisten asemaa Euroopassa. En tiedä ja haluaisin asiaa tutkittavan. Tämän lisäksi haluaisin saada tietää, millä tavoin EUn liittyminen yleissopimukseen vaikuttaisi siihen, kuinka tuomioita täytäntöön pannaan. Eli se, joka, kuka panee täytäntöön tuomioita, jos EU on jotain loukannut. Ja mitä sitten, jos jäsenmaa, jäsenmaa osalta, jos se loukkaa sopimuksia, menettävätkö jäsenmaat jollain lailla valtuuksiaan? Olisi hyvä, jos kuulemistilaisuus järjestettäisiin ja olisi hyvä, jos saataisiin näkemysten kirjosta mahdollisimman laaja kyseiseen tilaisuuteen. Eli toivottavasti ei sellaista paneelia, että kaikki ovat samaa mieltä, että kyllä oikein hyvä ehdotus. Olisi hyvä saada eriäviä näkemyksiä, koska muutoin kuulemistilaisuudesta ei ole mitään konkreettista hyötyä. Eli kiitokset puheenjohtaja ja jään odottelemaan mielenkiinnolla, miten asiassa edetään. Puheenvuoroa Hofmeisterille, joka edustaa komissiota. Seuraavaksi. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisimme ilmaista syvät kiitoksemme esittelijä esittelijä herra Hauregille näin loistavasta asian alustavasta esittelystä. Hän otti näitä teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät, tulevat liittymään tähän asiaan jatkossa. Ja nyt haluaisin vain lyhyesti luonnehtia proseduraalisia vaiheita, joihin pitää ryhtyä komission kannalta katsottuna, kuten täällä olette jo itse todennut puheenjohtaja. Puheenjohtaja Barroso on jo julkisesti todennut, että EU-jäsenyys yleissopimuksen tulee olemaan selkeä prioriteetti tällä kaudella. Barroso on komission toisella kaudella tämän takia me odotamme, että virallinen suositus neuvostolle, neuvostolle esitetään neuvottelumandaatista ja se tullaan hyväksymään pian, pian sen jälkeen, kun Barroson komissio on hyväksytty virkaansa, joten komissio on valmistautunut esittämään jotakin konkreettista pöydälle todennäköisesti 9. helmikuuta jälkeen toivottavasti toiseksi, mitä tulee neuvotteluihin. Kuten hyvin täällä tiedätte, Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentti on täys, saa täysin tietoa 218 artiklan mukaisesti ja me haluammekin toteuttaa tätä käytännössä teidän valiokuntanne kanssa. Ja tämä eh, vie sitten viimeiseen huomiooni herra Severin mielestäni ja myös herra Mendes ja Viiko esittivät kysymyksen siitä, mitä tapahtuu mahdolliselle jäsenyyssopimuksen ratifioinnille, entä sitten jäsenvaltiot, pitäisikö heidän, niiden ratifioida vaiko ei, ja haluaisin jakaa teidän kanssanne sen, että Lissabonin sopimuksessa jo nyt on olemassa menettelyllinen välittely 286 artikla on sanottu, että sisäiset neuvoston loppupäätökset, jotka tehdään yksimielisesti, niiden pitää e- ensin käydä läpi perustuslailliset traditiot jäsenvaltioissa, siis kansalliset parlamentit ovat mukana ennen kuin hallitukset neuvostossa voivat ottaa kantaa asiaan. Näin jäsenvaltiot ovat jo mukana kuvassa ja näin ollen kansainvälisen lain tasolla jäsenvaltiot ovat velvollisia ratifioimaan tämän sopimuksen, joten jälleen kerran kiitoksia esittelijälle herra Hauregille tästä hyvästä tietoa, tietorikkaasta esittelystä. Hyvä. Ehkä Hauregi voisi vielä reagoida näihin edellisiin puheenvuoroihin ja päättää tämän ensimmäisen keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, pystynkö nyt vastaamaan näihin kaikkiin näin konkreettisiin kysymyksiin, joita täällä kollegat esittivät. Yritän vastata näihin, mutta totta kai pystymme jatkossakin vielä vastaamaan näihin kysymyksiin samalla kun työstämme konkreettista asiakirjaa. Lähdetään liikkeelle lopusta ja siitä, mitä herra Fox sanoi eli tuomioiden täytäntöönpanosta. No, Strasbourgin tuomioistuimen tuomiot voidaan täytäntöön panna, näin ymmärrän. Ja uh, Euroopan neuvostossa on ministerineuvosto, joka valvoo tuomioiden täytäntöönpanoa. Aivan hiljattain jos on tässä nyt tehdä tällaisen välihuomion ja viitata Espanjan. Siellä saatiin aikaan tärkeä lainsäädäntö, joka esti poliittisten tahojen kontaktit terrorismi järjestöihin. Eli äh, tällaiset henkilöt eivät voi asettua ehdolle vaaleissa. Tämä on äärimmäisen tärkeä lainsäädäntö Espanjan kannalta. Ja tuomioistuin piti myönteisenä tätä lainsäädäntöä, koska näin voitiin toimia poliittisten puolueiden kontaktien estämiseksi terrorismiin. Ja jos Strasbourgia ei olisi ollut, niin Espanja olisi joutunut vaihtamaan lainsäädäntöä ja luomaan uutta lainsäädäntöä tässä asiassa. Eli mitä tulee Strasbourgin tuomioistuimen tuomioiden tuota, täytäntöönpanoon, tähän ei liity, mitään, liity mitään epäilyksiä. Ja sitten Fox kysyi myös siitä, että luommeko todella nyt sellaisen järjestelmän, joka takaa kansalaisten perusoikeuksien noudattamisen. No suoraan sanottuna se, että EU liittyisi yleissopimukseen – toisi mukanaan uudenlaista oikeusvarmuutta siitä, että nämä perusoikeudet, aivan kuten useat kollegat täällä toivat esiin, ja puhuivat lisäarvosta, joka liittyy eurooppalaiseen demokraattiseen kulttuuriin, että nämä oikeudet todella toteutuvat niin, että kansalainen ei tällä hetkellä voi kääntyä Strasbourgin tuomioistuimen puolen EUta vastaan, jos se toteuttaa tiettyä politiikkaa tai jos jäsenvaltio noudattaa EUn lainsäädäntöä omassa maassa, kansalainen ei tällä hetkellä voi nostaa kannetta EUta vastaan, mutta huomenna tämä on mahdollista. Tulevaisuudessa tämä olisi siis mahdollista. Eli tässä avautuu uudenlaisia näkymiä ja tuo, tämä tuo mukanaan parempaa oikeudellista suojaa kansalaisille. Ja näin entistä paremmin siis toteutuvat kansalaisten perusoikeudet. Perusoikeuskirja, sitten yleissopimus ja Luxemburgin tuomioistuin ja veto, vetomusmahdollisuus ihmisoikeustuomioistuimen. Ja aivan kuten Duff sanoi, kyseessä ei ole mikään EUn e tuomioistuimen toinen, toisen asteen tuomioistuin, vaan tämä on erityinen tuomioistuin, joka ulkoisesti valvoo Euroopan unionin kansainvälisten velvoitteiden täyttymistä – ja niiden sopimusvelvoitteiden täyttymistä, jotka yleissopimuksesta tulee. Eli Strasbourgin tuomioistuimen rooli on ainoastaan tämä, ei mikään muu, mutta kuitenkin nämä oikeudet sillä on. Eli tämäkin on syytä tehdä selväksi. Sitten muita kysymyksiä. Voivatko jäsenvaltiot muut yleissopimuksen valtiot kääntyä EUta vastaan artiklan 35 tai 33 uskoakseni nojalla. Voisivatko ne näin tehdä? Eli toinen jäsenvaltio, voiko se nostaa kanteen EUta vastaan? Viittasin siihen, että me EU jäsenvaltiot emme voi toisiamme vastaan nostaa kanteita. Euroopan unionina voisimme tietenkin toimia yhtä Euroopan neuvoston jäsenvaltiota vastaan, mikäli se ei olisi EUn jäsenvaltio, mitä tulee esimerkiksi mielipiteen vapaus ja muihin tämänkaltaisiin rikkomuksiin. Lissabonin sopimuksen hengessä en usko, sanon siis, että en usko, että voisimme EUn jäsenvaltioina hyökätä toisiamme vastaan tai nostaa kanteen toista EUn jäsenvaltiota vastaan. Enkä usko, että tuomioistuimessa, ihmisoikeustuomioistuimessa voidaan hyökätä opt-out-kysymystä vastaan, mitä tulee perusoikeuskirjaan, koska yleissopimuksen osalta täytyy toimia aina niin, että ja näin kahdeksas pöytäkirja sopimuksessa sanoo, toimia siis niin, että kunnioitetaan välttämättömiä mekanismeja, jotta taataan tiettyjen resurssien käyttö, mitä tulee jäsenvaltioihin ja yksittäisiin tahoihin. Eli EUn täytyy noudattaa pöytäkirjan määräyksiä, ja yksi niistä on se, että Lissabon on antanut kolmelle jäsenvaltiolle opt-out-mahdollisuuden perusoikeuskirjasta, ja tätä kukaan ei voi asettaa kyseenalaiseksi. Sitten täällä sanottiin, että että jokin laki ei välttämättä ole johdonmukainen yleissopimuksen kanssa. Ja tuomioistuimessa voidaan kääntyä toimielinten toimia vastaan ulkoisen valvonnan kautta. Ja mitä tulee jäsenvaltioihin ja yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen. En tiedä, voinko tähän nyt täysin vastata, mutta kuten tiedätte, yhdistynyt kuningaskunta on osa yleissopimusta ja se osallistuu täysimääräisesti tuomioistuimen toimintaan, enkä usko, että mitään muutosta asiantilaan yhdistyneen kuningaskunnan osa, osalta tässä tulee, koska nyt se kuuluu EU-hun ja osana EUta se myös kantaa vastuunsa kaikista sitoumuksista. Ja mites, mitä sitten tulee pöytäkirjaan 14, Messerschmitt sanoi, tässä on jotakin kysymyksiä, joita, jotka ymmärrän. Itse uskon, että tuomari val- jonkin valtion jäsenenä kuuluu tuomioistuimeen ja hänellä on oikeus, mutta myös tiettyjä rajoitteita. Hän, hänellä on oikeus osallistua keskusteluun asiasta, joka vaikuttaa hänen jäsenvaltioon, mutta hän ei saa esittää mielipiteitä tai äänestää. Tämä on yleissopimuksen oma sääntö. Ja tähän liittyy se logiikka, että kun tuomioistuin tutkii jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä, se haluaa tietää tarkalleen, mitä olosuhteita se vastaa, mikä sosio yhteiskunnallinen konteksti tässä on, ja siksi kuunnellaan tätä tuomaria, mutta hänen ei anneta kuitenkaan tuoda esiin omia henkilökohtaisia mielipiteitään. Eli tuomioita tehdessä aina toimitaan ilman kansallisen tietyn tuomarin mm, mielipiteiden huomioon ottamista. Näin tehdään myös kansallisella tasolla. Eli kyseessä voi olla jokin konkreettinen lainsäädännön osa EU:ssa ja EUn tuomari osallistuu tähän asian käsittelyyn yleisesti, koska tietty asia rikkoo perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia. Ja myöhemmin sitten tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen ilman, että tämä kyseinen henkilö voi asiasta esimerkiksi äänestää. Ja tämä tekee selväksi mielestäni sen, ja kuten jo sanoinkin, että ihmisoikeustuomioistuin ei toimi viimeisenä EUn tuomioistuimen instanssina, vaan se toimii ainoastaan suhteessa tiettyihin rikottuihin perusoikeuksiin ja siihen, kuinka yleissopimuksen lainsäädäntöä noudatetaan. Eli Luxemburgin tuomioistuin jatkossakin valvoo perusoikeuskirjan soveltamista, mutta ainoastaan silloin, jos joku tulkitsee, että ihmisoikeudet tai perusoikeudet, jotka ovat mukana yleissopimuksessa, jos niitä rikotaan, niin silloin voidaan kääntyä äh, ja ottaa käsiteltäväksi asia mm, Strasbourgin tuomioistuimeen. Eli ei tässä niinkään tutkita suhdetta yleissopimuksen ja perusoikeuskirjan välillä. Ja joka tapauksessa on tulkittava niin, että tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin tulee toimimaan niin, että se antaa suuntaa konkreettiselle niiden oikeuksien noudattamiselle, joita on mukana jo perusoikeuskirjassa. En, eh, en tiedä, pitäisikö tässä todeta vielä, ja käännyn tässä nyt vielä puheenjohtajan puoleen. Me siis olemme liittymässä yleissopimukseen. Eli emme ainoastaan yleiskokoukseen Euroopan neuvostossa. Tämä on aivan selvää. Mutta minusta näyttää, että on vaikea päättää, kuinka osallistumme tähän tuomareiden valintaan ilman, että olisimme mukana yleiskokouksessa. Ja minä ja monet muutkin kollegat ovat olleet aikaisemmin mukana Euroopan neuvoston toiminnassa. Ja muistan, kuinka tuomareista äänestettiin. Eli yleiskokous äänesti. Ja nyt kysyn, kuinka EU voi äänestää tuomarista, niistä kolmesta tuomarista, joista EU jota EU ehdottaa. Siis kyllähän tämä ongelma varmasti voidaan ratkaista, mutta uskon, että EU ei tule osallistumaan tähän Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokoukseen. Ja lisäksi mielestäni on totta myös se, että jos pöytäkirja 14 hyväksytään, on hyvin mahdollista, että neuvotteluissa, joihin lähdemme Euroopan neuvoston kanssa. Koko yleissopimusta uudistetaan. Tämä on hyvin todennäköistä. Mielestäni muotoilu tulee vaatimaan, ei ehkä nyt uuden pöytäkirjan laatimista, mutta tässä pyritään siis sujuvuuteen juridisesti ja todennäköisesti, jos Venäjän ylähuone allekirjoittaa pöytäkirja 14, se tulee olemaan riittävä. Nyt kuitenkin lähdemme neuvottelemaan yleissopimuksesta ja kaikista sen yksityiskohdista. Ja täytyy muistaa, että 27 jäsenvaltiota on allekirjoittanut joitakin pöytäkirjoja, mutta ei kaikkia. Ja aivan kuten komission jä, edustaja sanoi. Näitä pöytäkirjoja täytyy hyvin laajasti tarkastella ja tähän todella tarvitaan aikaa. Ja neuvotteluista tulee monimutkaiset, mutta on selvää, että näin täytyy tehdä, koska Lissabonin, strate- äh, Lissabonin sopimus hyvin selkeästi vaatii sitä, että on kunnioitettava sitä tapaa, jolla maat liittyvät yleissopimukseen. Ja totta kai täytyy myös kunnioittaa sitä rajaa, että luoda uusia toimivaltuuksia. Ja pöytäkirja kahdeksan sanoo, että eu liittyminen tähän yleissopimukseen ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden tiettyyn tilanteeseen ja niiden pöytäkirjoihin – yleisemmin, eikä myöskään mahdollisiin varauksiin tai jäsenvaltioiden esiin tuomiin poikkeuksiin. Ja näissä olosuhteissa, tai nämä olosuhteet eivät saa vaikuttaa EUn lainsäädäntöön, mitä tulee yleissopimukseen. Valitettavasti en nyt pystynyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, tästä olen varma, mutta Olemme nyt varmasti käyttäneet aikaa tähän kysymykseen tältä osin tarpeeksi. Ja kun esittelemme ensimmäisen mietinnön, voimme käydä yksityiskohtaisemmin läpi näitä kaikkia kysymyksiä. Kiitos kaikkien kommenteista, otan ne huomioon ja tulemme laatimaan tämän mietinnön nämä asiat muistaen. Kiitos. Kiitokset. No niin, kiire on tässä ongelma, mutta ennen kuin aikataulukysymyksiin mennään, niin annan vielä puheenvuoron mennä sitten viikolla, olkaa hyvä. No, por decir, por no dejar en el aire... Jotta ilmaan ei jää asioita tästä keskustelusta, haluaisin vielä selventää jotakin. Ei ole olemassa mitään kolmen jäsenvaltion poikkeuslupaa peruskirjasta. Peruskirja sovelletaan 27 jäsenvaltiossa EU-ssa, siis perusoikeus, peruskirja. Kolmessa maassa on kyllä olemassa viittaus siihen soveltamiseen, jota ne noudattavat tai miten, ne tu- miten kansalliset tuomioistuimet tulkitsevat tätä, mutta ei ole olemassa mitään opt-out-poikkeusjärjestelmää. Perusoikeuskirja on voimassa kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Niin, aikataulukysymykseen sitten. Niin kuin sanoin, tarkoitus olisi pyrkiä vaikuttamaan komission ja siihen, miten komissio toimii neuvostoon päin, eli on toimittava nopeasti ja halusimme myöskin järjestää kuulemistilaisuuden. Eli tässä on organisatorisia asioita, jotka tulee selvittää. Ehdottaisin siis seuraavaa. Jos halutaan toimia ajoissa, tulisi ajatella, että 7.4. Eh, mennessä äänestettäisiin Jarekin mietinnöstä jos tässä onnistuttaisiin, niin voitaisiin 17.3. järjestää kuulemistilaisuus. Ja sitten 7.4. lopullinen äänestys ja 22. helmikuuta sitten asiakirja, jota voi vielä työstää. Eli tiukka aikataulu, mutta välttämätön, jos halutaan edetä hyvin. Esittelijälle tämä tuntuu käyvän ja jos ei ole muita Eh, puheenvuoropyyntöä, niin katsotaan onnistummeko tässä aikataulusuunnitelmassa. Ja sitten siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi. Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä, koska yksityiskohdasta David Martin on tässä esittelijänä. Hän on paikalla, eli hänelle annan tässä saman tien puheenvuoron, niin säästämme aikaa. Olkaa hyvä. Thanks very much, Chairman. Um, the good news about... No niin, hyvää tässä asiassa on se, ettei se ole yhtä monimutkainen kuin aikaisempi. Uskoisin, että sovun löytyminen tässä on helppo komiteassa, mutta niin kuin aikaisemmin yhteyksissä on tärkeää, hankala ehkä saada eh, tuki muilta tahoilta. Mutta ehkä hieman taustatietoja tästä asiasta. Euroopan parlamentille ensin annettiin oikeus asettaa väliaikaisia eh, tutkintolautakunta ja Maastrichtin sopimus tätä esitti. Ja tämä olisi mahdollista, jos yhteisölainsäädännön täytäntöönpanossa on ollut suuria rikkeitä. Lissabonin sopimus nyt tai Maastrichtin sopimus eivät kuitenkaan kerro yksityiskohtaisesti siitä, miten tutkinta toteutettaisiin, mitkä ovat säännöt ja niin edelleen. Eli tämä on asia, joka hoidetaan toimielinten välisten sopimusten pohjalta. No niin, parlamentti lähti liikkeelle heti Maastrichtin sopimuksen jälkeen vuonna 1992 saatiin kaksi mietintöä ja yksityiskohtaista keskustelua käytiin muiden toimijoiden kanssa vasta vuonna 1995 ja saatiin säännöt hyväksyttyä. Eli ei ihmetyttäisi, vaikka tälläkin kertaa menisi kolme vuotta ennen kuin uudet määräykset saadaan hyväksyttyä. Teksti, joka vuonna 1995 hyväksytty, löytyy asiakirjoista se on 11 kielellä vain, koska e, kaikki käännökset on vielä tehty. Olemme olleet varsin varovaisia tämän oikeuden e, käyttämisessä. Vain kolme tutkintavaliokuntaa e, on perustettu kaiken kaikkiaan. Yksi liittyy transittikäytänteisiin, toinen BSE-asiaan ja sitten viimeisin tähän ähm, henkivakuutus- ja vakuutuskriisiasiaan. Ja viimeisimmän yhteydessä nostettiin esiin huolia siitä, mitkä ovat äh, valiokunnan valtuudet hoitaa tehtävänsä. Tietysti valtuudet ovat rajalliset, En tiedä, tarvitaanko lisävaltuuksia mutta hankaluutena on ollut asiakirjoihin pääsy, e, todisteen kuuleminen ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja nämä ovat olleet hankalia ja e, joskus on ollut tai oli varsin hankalaa saada sopu näissä kysymyksissä jäsenmaiden kanssa, kun neuvoteltiin se vuonna 1995. Tutkintavaliokunta on kommentoitu myöskin ja verrattu verrattu sitä kansallisten parlamentin vastaaviin. Kansallisissa parlamenteissa tilanne on huomattavasti parempi kuin mikä on tilanne täällä tämän tyyppisiin tutkintoihin liittyen. Kesäkuussa seitsemän hyväksyttiin lausunto, jossa mm, esitettiin, että näitä sääntöjä tulisi tarkistaa ja asiaan on ryhdytty nyt sen vuoksi, että Lissabonin sopimus muuttaa menettelytapoja – Eh, mitä tulee tutkintatoimien toteuttamisen 226 artiklan myötä. Siinä sanotaan, että yksityiskohtaiset määräykset määritellään Euroopan parlamentissa, kuitenkin lähtien liikkeelle asetuksesta ja lainsäädännöllisistä menettelyistä – sen jälkeen, kun huomioitu komissio ja neuvosto. Eli meillä on nyt aloiteoikeus asiassa. Tähän saakka tilanne oli sellainen, että tuli saa, oli ensin oltava yhteydessä muihin toimielimille. Tämä on hyvä uutinen, mutta huono uutinen on se, että neuvoston ja komission suostumus on edelleenkin saatava asiaan. Ja se toinen syy sille, miksi asia on nyt esiin nostettu, liittyy siihen, että oikeus asiamiehen valtuudet ovat menneet pidemmälle kuin omat valtuutemme. Hänen valtuutensa ovat laajemmat kuin tutkintavaliokunnan valtuudet, mitä tulee asiakirjojen saantiin ja todistajien kuulemiseen ja niin edelleen. Tämä ei ole oikein. E, mielestämme e, tulisi katsoa, mitkä tulisi olla tutkintavaliokunnan ja oikeusasiamiehen väliset valtuussuhteet. No niin, oikeus siis antaa meille nyt oikeuden ja sinne, että lähdemme liikkeelle menettelytapasääntöjen määräyksestä numero 41. Siinähän määritellään mm, aloiteoikeus parlamentin aloiteoikeussopimusten pohjalta. Eli menettelytapa on nyt muuttunut ja näin ollen olemassa olevia määräyksiä tulisi muuttaa ja laatia uusi teksti, vaikka voimme tietysti pohjautua ja lähteä liikkeelle olemassa olevista määräyksistä, mutta tarvitaan kuitenkin koko paketin eh, kaikkien sääntöjen eh, tarkastelua sen sijaan, että toimittaisin toisin kahta, kaksi, kahden vaiheen menettelyä ehdottaisin. Ja syy tälle on se, että tarvitsemme muiden toimielinten myöntymyksen. Eli ensinnä laadittaisiin parlamentin mietintö aiheesta ja se annettaisiin sitten muille toimielimille ja näin voitaisiin käydä neuvotteluja muiden tahojen kanssa ja sitten lopullinen mietintö laadittaisiin, eh, jossa sitten esitetään uudet määräykset. Ja tässä on kolme aihealuetta, joihin erityisesti on kiinnitettävä huomiota määräysten osalta. Ensinnäkin asiakirjojen saanti. Niin kun jo totesin tässä yksinkertaisinta olisi sanoa, että tutkintavaliokunnan valtuuksien tulee olla ihan samat kuin mitkä oikeusasiamiehellä on. Ja sitten toinen asia olisi parannettava mahdollisuutta todistajien kuulemisen osalta. Ja tämä liittyy myös siihen, millä vauhdilla reagoidaan kysymyksiin, jotka esitämme. Jotkut yhdistävät eivät aina välttämättä riittävän hyvin kysymyksiin vastanneet. Ja sitten toimivaltuuksia tulisi myöskin laajentaa, tulisi saada vastaavat valtuudet kuin on kansallisesti tutkintavaliokunnalla, mitä tulee käsittelyjen seuraamiseen. En tässä kuitenkaan ehdota sitä, että toimisimme jotenkin tuomioistuintasolla, emme voi tietenkään mitään eh, tuomiota langettaa, mutta kansalliset lait eh, ovat eh, hyvin erilaisia, mitä tulee tutkintavaliokuntien toimintaan, mutta olisi kuitenkin hyvä saada täydet valtuudet tietojen saantiin, asiakirjojen, henkilökohtaisten asiakirjojenkin saantiin, jotta tutkinta olisi mahdollista toteuttaa. Eli tähän olisi muutosten myötä pyrittävä. Ja aikataulun osalta ehdottaisin, että laadittaisiin nyt kirjallinen esitys 17. ja 18.3. pidettävään kokoukseen ja toivottavasti asia saataisiin täysistuntoon vielä ennen kesätaukoa ja sitten voitaisiin ryhtyä eh, kesän jälkeen todellisiin neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Komissio ei välttämättä ole hankala. Näin ennakoisin, mutta neuvoston kanssa varmasti joudutaan kättä vääntämään. Grazie. Eh. Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei. No, ehdotamme, että 17.3. jatkettaisiin asiasta keskustelua. Silloin saamme ehkä jotakin paperilla. Eikö niin? 17.3. Näin siis päätetään. Sitten seuraava aihe koskee rahoitusjärjestelmän valvontaa ja tähän kuuluu neljä lausuntoa, jotka koskevat neljää lainsäädäntöaloitetta, joilla, joilla halutaan valvoa entistä paremmin rahoitusjärjestelmän vakautta. Tämä on siis ekonvaliokunnan toimivallassa mutta koska nämä neljä asiaa vaikuttavat myös toimielimellisesti, niin siksi mekin käsittelemme näitä kysymyksiä. Vaikka mietintöjä onkin neljä, niin kysymykset ovat sisällöltään sen verran samankaltaisia, että me olemme nimittäneet ainoastaan yhden lausunnon valmistelijan, eli Inigo Mendes de Vigon. Ja käsittelemme siis näiden valvontaelinten poliittista vastuuta ja muita kysymyksiä ja valtuuksia, joita niillä on ja niin edelleen. Mendes viikko, olkaa hyvä. Señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän lainsäädäntökauden alussa hyvä ystäväni sanoi minulle, että todennäköisesti perussopimusvaliokunnalla olisi vähän työtä tällä alkavalla kaudella, koska kerran meidän poliittinen päätavoitteemme Lissabonin sopimuksen mukaan Lissabonin sopimuksen jälkeen on viety loppuun, mutta hän näistä kyllä erehtyy. Tämän iltapäivän keskustelu tätä osoittaa ensinnäkin tämä ensimmäinen keskustelumme täällä, joka koskisi EUn liittymistä ihmisoikeusyleissopimuksen ja puuttuu vielä tämä, mistä nyt alan puhua, koska perustinstituutiolliset kysymykset uudessa rahoitusvalvontajärjestelmässä Euroopassa ovat tällaisia perustavalla tavalla juridisia instituutioita kysymyksiä, poliittisia kysymyksiä, vaikkakin ne koskevat taloudellisia äh, laitoksia. Mutta tämä on erittäin monimutkainen aihe siis, puheenjohtaja. Ja ensimmäinen tunnustukseni tulee juuri tälle valiokunnalle, että on mä nimetty vain yksi esittelijä. Aluksi hiukan epäilin, ehkä olisi ollut parempi, että olisi esittelijä jokaiselle viranomaiselta luoda. Näin ajattelin ensin, mutta nyt huomaan, että tämä olisi ollut virhe, koska viranomaiset, ennen kaikkea mikrotason viranomaiset ovat perustavalla tavalla samoja. Joten tämä oli järkevä tapa toimia. Sitten halusin lyhyesti esitellä tämän asian, niin kuin te itse sanoitte, talous- ja rahaasian valiokunta on tässä vastuuvaliokunta ja sehän on nimennyt viisi esittelijää, mikäli muistan oikein. Euroopan pankkiviranomaisen herra Margaio, ra- makrotason rahoitusjärjestelmälle Rova Goulart, myös systeemijärjestelmää koskettava, koska Rova Gigolt arvopaperimarkkinaviranomaisesta ja Raskena Euroopan vakuutustyöeläkeviranomaisesta. Näin ollen puheenjohtaja on viisi ehdotusta Euroopan komissiosta tullut. Nämä esittiin 29. syyskuussa seurauksena, reaktiona rahoitusalan kriisiin ja tämä osoitti, kuinka välttämätöntä oli välttää se, mitä silloin tapahtui, ettei sitä sitten tapahtuisi heti uudestaan. Ja mielestäni näissä komission ehdotuksissa on poliittista selkeää tahtoa jättää taaksepäin sellainen vaihe, jossa rahoitusmarkkinoiden valvonta oli yksin omaisesti kansallisessa hallussa ja ylikansallinen valvonta perustui hyvin käytäntöihin, benchmarkingin avoimeen koordinaatiometodin muun muassa. Tämä ei toiminut ja näin ollen komissio ja neuvosto, neuvosto Euroopan neuvoston toimesta Sarkosin aikana sai aikaan sen, että me säädämme nyt lakeja näistäkin kysymyksistä. Lainsäädäntö, joka loppujen lopuksi näkyy neljänä asetuksena Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, siis nämä ovat tällaisia tavallisia lakeja, niin sanotusti käyttäen tätä termistöä. Ja sitten neuvostolta tuli ehdotus, jonka parlamentti myös hyväksyi. Näin ollen tässä on kyse siitä, että reagoidaan talous- ja rahoituskriisiin ja saadaan aikaan eurooppalainen valvonta, rahoitusvalvontajärjestelmä. On yksi aihe, niin kuin aiemmin sanoin, josta on tehty päätös, ei siis asusta, vaan siitä tehtiin päätös, nimittäin se, että luodaan eurooppalainen komitea, joka käsittelee järjestelmäriskejä toisaalta ja toisaalta luodaan makrotalouden valvonta ja sitten kolme käsittelee mikrotason valvontaa. Siis me puhumme tässä eurooppalaisesta viranomaisesta arvopaperimarkkinoille, toinen koskee vakuutustyöeläkettä ja toi kolmas sitten pankkiviranomaista. Puheenjohtajuudesta näytti siltä, että on parempi käyttää PowerPoint-menetelmää tässä, koska ei ole helppo selittää näitä asioita ja ehkä täältä löytyy, tai ehkä tältä taulta näkyy paremmin. Siis nyt puhumme ensin Euroopan järjestelmän riskiviranomaisesta, CERSistä. Ja tässä on kyse siis siitä, että niin kuin että on kansallisia viranomaisia, jotka valvovat rahoitusalaa. Niitä on olemassa tällä hetkellä. Ja tässä on ensimmäinen kohta, joka mielestäni oli tärkeä. Ne jatkossakin ovat aivan olennaisen tärkeässä asemassa ja roolissa, kun alkuperäinen toimivaltuus ja tärkein valtuutus, se kaikki toteutuu kansallisella tasolla rahoitusvalvonnassa. Nyt tässä uutuutena luodaan eurooppalaiset viranomaiset jotka ovat vastuussa varoitusvalvonnasta. Tässä ovat mukana nämä kolme, joihin jo viittaisin, viittasin aiemmin. Mitä nämä viranomaiset sitten tekevät, siis kyseisesti Euroopan rahoitusalan valvojat? Ne kolvavat jo olemassa olevia komiteoita. Pääasiassa ne laativat teknisiä sääntöjä, standardeja, valvovat sitä, että sovelletaan yhteisöoikeutta. Et pyrkivät ratkaisemaan erimielisyyksiä, joita syntyy, ja loppujen lopuksi puuttuvat tilanteisiin, jos on kiireellinen syy toimia näin. Sitten mitä tulee tehtäviin, joita on myönnetty näille viranomaisille – Euroopassa valvontajärjestelmässä. Ensimmäinen aihe ovat nämä tekniset standardit tai säädökset. Ne koskevat näitä eurooppalaisia valvontaviranomaisia. Ja pakostakin niiden pitää julkisesti, konsul- joita pitää julkisesti konsultoida ja näitä sektoreita pitää konsultoida, joita tämä koskee yrityksiä, tai rahoitusalaa tai kuluttajia, teollista riippuen. Sitten tämän konsultointivaiheen jälkeen eurooppalainen viranomaisuus hyväksyy teknisiä normeja tai ehdotuksen tästä, mutta näiden hyväksyntä ei kuulu viranomaisille. Virallisesti hyväksyntä kuuluu Euroopan komissiolle, sillä on tämä toimivaltuutus. Mitä sitten voi tapahtua? saattaa tapahtua niin, että komissio hyväksyy ehdotuksen, joka eurooppalainen valvontaviranomainen tekee, hyväksyy täydellisesti tämän ja näin ollen olemassa asetus tai päätös, joka on julkaistu virallisessa lehdessä EU:ssa. Mitä jos ei näin käykään? Euroopan komissio ei olekaan samaa mieltä ehdotuksesta, jonka Euroopan valvontaviranomainen tekee teknisistä normeista. Tässä minun mielestäni asia ei ole aivan selvää ja tästä, tästä, tästä, tähän liittyvät ensimmäiset epäilykset. Hyväksytään tämän osittain tai muuttaa tätä ehdotusta. Komissio voi todeta, että se joutuu muuttamaan ja esittelee perustelut syyt, miksi se joutuu muuttamaan ehdotusta. Mielestäni tämä on yksi niistä kysymyksistä, joita meidän pitää pohtia, kun viedään loppuun tämä, tämän asian käsittely. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan. Tässä puhu, on kyse tehtävistä ja toimivaltuuksista, joita rahoitusvalvontaviranomaisilla on ja miten sovelletaan koherentilla tavalla yhteisöoikeutta. Minkälaisia tilaisuuksia tilanteita tässä käsitellään. Sellaisia tilanteita, joissa kansallinen viranomainen soveltaa virheellisellä tavalla yhteisöoikeutta. Saattaa käydä niin, että Euroopan valvontaviranomainen sanoo kansalaiselle virkaville, että olette to- toimineet väärin ja se hyväksyy. Tämä taho hyväksyy tämän myöntää virheensä. Mutta voi käydä niinkin, että kansanviranomainen ei ole samaa mieltä eurooppalaisen valvontaviranomaisen kanssa. Tässä tapauksessa eurooppalainen taho voi esittää suosituksen, joka liittyy, joka su- suunnataan kansalliselle viranomaiselle. Tämä voi joko hyväksyä sen tai olla hyväksymättä. Mitä tapahtuu, jos kansallinen viranomainen ei hyväksy suositusta, jonka eurooppalainen viranomainen on tehnyt? Silloin kyseessä on komission päätös tästä aiheesta. Tai se on tässä vuorossa. Ja uudestaan tässä tulee eteen se mahdollisuus, että kansallinen viranomais hyväksyy tämän päätöksen, tai ei hyväksy, ei seuraa komission päätöstä. Siinä tapauksessa vaikkakin komissionatus säätäisi, että, tai sanoisi, että kansallinen viranomainen voi tehdä yksilöllisiä päätöksiä koskien rahoitusmarkkinatoimijoita. Sitten interventiot artiklan 10 mukaisesti kirjallisissa tapauksissa Tässä on kyse siis siitä, kun on olemassa vakava riski siitä, että rahoitusvakaus on vaarassa. Tässä tapauksessa on kyse siitä, että komissio on toimival, to, toimintakykyinen, se voi esittää päätöksen, tehdä päätöksen eurooppalaisesta valvontaviranomaisesta tai viranomaiselle. Ja sitten nämä viranomaiset voivat tehdä myös yksilöllisiä päätöksiä suhteessa kansallisiin viranomaisiin. Mitä sitten taas tapahtuu, jos kansallinen viranomainen se, seuraa tätä komission vastausta, silloin tapahdu yhtään mitään. Jos ei seuraa, niin sitten taas tulee se tilanne eteen, jossa eurooppalainen viranomainen voi tehdä päätöksiä, jotka koskevat yksittäisiä markkinatoimijoita, rahoitusmarkkinatoimijoita. Ja loppujen lopuksi neljäs näistä su- su- suurista teemasta komission ehdotuksessa liittyy yksi siihen, miten ratkaistaan olemassa olevat erimielisyydet. Siis kun on sellainen tilanne, että täytyy koordinoida päätöksentekoa eri viranomaisten kesken, siis kansallisten viranomaisten kesken. Tässä tapauksessa eurooppalainen rahoitusvalvontaviranomainen voi avustaa ja jos saadaan sopimus, voi, jos saadaan sopimusta aikaa, niin sitten esittää aikarajan, johon mennessä kansalliset viranomaiset joutuvat sopimaan asiasta. Jos sopimusta ei saada aikaan ajan umpeutuessa, niin siinä tapauksessa Eurooppalainen viranomainen voi tehdä päätöksen, joka koskee sitoo kansallisia viranomaisia. Jos kansanviranomainen ei kuitenkaan toimi näin, eurooppalainen rahoitusvalvontaviranomainen voi tehdä päätöksen, joka koskee konkreettisesti rahoituslaitoksia, jotka liittyvät kyseiseen asiaan. Puheenjohtaja, näin, yritin tässä tavallaan tiivistää tätä asiaa ilman tällaista skenaariota. Tämä on hiukan hankala asia esitellä. Nyt tässä pitäisi luoda eurooppalainen valvontajärjestelmä, joka luo ensinnäkin eurooppalaiset valvontatoimielimet ja sen jälkeen luodaan erilaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tehdä näitä päätöksiä ja niitä voidaan soveltaa niin kansallisissa instansseissa, jolla tietenkin on primäärioikeus toimia kansallisilla viranomaisilla. Ja joskus voidaan myös ylittää kansalliset valvontaviranomaiset viranomaiset ja voidaan vaikuttaa suoraan rahoitusmarkkinatoimijoihin. Puheenjohtaja, tämä olisi komission ehdotus, jota esittelin, tällaiset yleiset puitteet komission, yleiset raamit tästä ehdotuksesta. Joka tapauksessa uskon, että on monia avoimia kysymyksiä jäljellä ja tämä oli nyt ehkä hiukan karkea esittely, mutta mielestäni tämä oli kuitenkin ainoa tapa esitellä tätä asiaa, oli tämä, niin kuin äsken tein. Sitten jotakin esimerkkejä. Kun ajatellaan komission toimivaltaa näissä kysymyksissä, missä, se on, missä on sen rajat? Jos syntyy erimielisyys eurooppalaisten valvontaviranomaisten ja komission välillä, miten ratkaistaan tällainen konflikti? komissio ehdotuksessaan sanoo, että jos konflikti syntyy, niin silloin komissio selittää ne syyt, miksi on tehnyt erilaisen päätöksen kuin mitä ovat vaatineet Euroopan rahoitusvalvontaviranomaiset. Ja tietenkin komission ehdotus on tavallaan tärkeämpi. Uskomme näin olevan ja uskomme, että demokraattinen vastuu, joka meillä on, aiheuttaa tällaisen tulkinnan. Sitten puheenjohtaja, seuraavaksi e, tulee esille juridinen tärkeä kysymys. Se kuuluu myös kaikkiin näihin kysymysmerkkejä, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen. Viittaan siihen, mitä alussa sanoin. Lissabonin sopimus on nyt hyväksytty, mutta miten se jatkossa kaikki tämä kehittyy, niin siihen liittyy moninaisia päätöksiä, joita pitää tehdä eikä meillä ole selkeä suuntaviiva, jonka Lisbon sopimus meille tästä antaisi. Näin ollen tällaiset komission antamat delegoimat valtuutukset ja kansallisille valvojille puhumme siis, puhummeko tässä nyt 291 artiklan mukaista täytäntöönpanopäätöksistä esimerkiksi riippuen päätöksestä, vastauksesta, joka annetaan, on selvää, että yhteislainsäätäjien tehtävät, jotka ovat antaneet komissiolle mahdollisuuden delegoida toimivaltuuksia, niin niitä on erilainen. Silloin pitääkin puhua parlamentin ja neuvoston anta, komissiolta luvasta toimia. Siis tässä on kyse eurooppalaisista valvontaviranomaisista, kun ne täyttävät tehtävänsä, eikä pidä unohtaa sitä, että nämä vaikuttavat siis rahoitusmarkkinoiden toimintoihin. Er-, äärimmäisen herkkä kysymys sisämarkkinoita ajatellen. Miten säilytämme välttämättömän avoimuuden, läpinäkyvyyden Tietenkään ei joitakin arkoituksia tietoja voida julkistaa. Ja lopuksi uskon, että kun ajatellaan kokonaisuutta, tässä valvontaviranomaiskysymyksessä, joita olemme luomassa, niin meidän pitää pystyä takaamaan Euroopan parlamentin toimivaltuudet asiassa. Miten parlamentti osallistuu asioiden käsittelyyn, mikä on sen vastuu, miten harjoitamme käytämme valtuutuksiamme ja oikeuksiamme. Tässä käydään asiasta siis keskustelua mukaisesti ja minä yritin tässä nyt selittää ja rajoittaa puheeni neljään kaikkein tärkeimpään kohtaan mielestäni. On muitakin, jotka ilmeisesti herättävät vähemmän kysymyksiä. Esimerkiksi on tällainen ne eivät juurikaan ole herättäneet kysymyksiä, mutta nämä muut kyllä, koska ne koskevat suoraan eurooppalaisen toimielinten vastuuta ja vaikuttavat tähän institu- institutionaaliseen pelin parlamentin ja komission välillä. Ja nyt, anteeksi neuvoston parlamentin välillä, ja nyt mielelläni kuuntelen tätä keskustelua, jotta sitten tältä pohjalta saamme aikaan sellaisen mietinnön, jos seurataan näitä suuntaviivoja, joita tänään on esitelty, on aika konkreettinen ehdotus. Ja tietenkin olen tästä hy- seuraavasta asiasta hyvin tietoinen. Mitä sitten teemmekin, niin siitä pitää olla hyötyä. Ja että se palvelee jotakin tarkoitusta. Meidän pitää toimia koordinoidusti talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa. Emme ole mikään vapaa elektroni, joka voi vaikuttaa rahoitusmaailmaan ja teoriassa pyrkii löytämään parhaat ratkaisut poliittisesti ja käytännöllisesti ja toimii kaikkiin tehokkaimmin ja transparenteimmin. Tässähän tarvitaan juridista ja taloudellista logiikkaa ja siksi haluankin olla aivan erityisen läheisessä yhteistyössä talous- ja rahaa sen valiokunnan viiden esittelijän kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Mendes de Vigo. Ekon valiokunnassa on viisi esittelijää, eikö? Mutta meillä on kuitenkin neljä lausuntoa, jotka me laadimme, eikö? No, solo on problema numerico. No. Onko tässä vain lukuongelma? Luidusti. Puheenjohtaja, uskon, että te ette ottanut nyt mukaan te ette ottanut mukaan makrotaloudellista valvontaa. Te olette tässä yhdistäneet kaksi asiaa. No ehkä näitä onkin neljä, ehkä olette oikeassa. Siis on kaksi asiaa, systeemi, järjestelmän riski ja sitten tämä valvonta, mutta esittelijä on sama. Siis viisi päätöstä, mutta neljä esittelijää. Te olitte aivan oikeassa. Kiitos. Kiitos todella lämpimästi siitä, kuinka onnistuitte esittelemään nyt näin ensi kertaa näin hankalan aiheen. Tarvitsemme tietenkin jotakin kirjallista, jotta saamme hyvät lausunnot aikaan. Ensin puheenvuoron on pyytänyt Messerschmidt. Ähm, first tack, äh, för, synes jag... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos oikein hyvästä alustuksesta. Se oli sisällöllisesti ja visuaalisestikin oikein hyvä viikon lopun käytin pitkälti tämän asian tarkastelun, että saisin edes jonkinlaisen yleiskuvan asiasta ja kiitos todellakin tästä hyvästä esityksestä täällä. Ja niin kuin totesitte, Radeviiko, tämä on asia, johon liittyy monia aspekteja, jotka vielä tulee selvittää yleisestikin ottaen. Itse kysyisin sitä, miksei näitä uusia tahoja ole määritelty oikeushenkilöiksi. Katsoisin, että olisi erittäin tärkeää näin menetellä. Jos haluamme välttää rahoituskriisiltä kriisiä tulevaisuudessa, niin olisi äärimmäisen tärkeää saada koottua niin paljon luottamusta kuin vain mahdollista uudelle instanssille. Ja todellakin toivomme, että nykyinen kriisi ei toistuisi. Ja ennen kuin ihmiset ja markkinat saadaan luottamaan uuteen eh, elimen, niin sen on pystyttävä kantamaan eh, vastuu kysymyksistä ja olisi erittäin tärkeää, että oikeushenkilöys sille myönnettäisiin. Tämän lisäksi on tarkasteltava sitä, miten ehdotukset ja varoitukset, eh, jotka esitetään kansallisille tahoille, tulee esittää julkisina. Eikö olisi mahdollista lähteä liikkeelle siitä, että käsittely on julkista, paitsi jos eh, tietyt painavat seikat sen estävät. On nimittäin vaikeaa saada aikaan luottamista eh, käsittelyihin, jos asiat halutaan hoitaa suljettujen ovien takana, vaikka välttämätöntä syytä sille ei olisi. Tietysti eh, joskus tämä on tarpeen, mutta tulisi kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että toimittaisiin avoimesti ja julkisesti, jos mitään erityistä estettä tälle ei olisi. Tämä olisi ainakin oma kantani julkisuusasiaan. Ja sitten mitkä ovat voimasuhteet, kun tarkastellaan jäsenmaiden valvontajärjestelmiä ja sitten EU-tason valvontaa. Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että uusi elin on riittävän vahva ja että se automaattisesti saa käyttöönsä samat tiedot, jotka kansallisen tason valvontaviranomaisilla on. Ei ole hyvä, jos asiakirja on erikseen komission kautta pyydettävä. Tilanteen tulisi olla sellainen, että nämä instanssit saisivat automaattisesti pääsyn tietoihin eh, kansallisten valvontaviranomaisten eh, käyttämiin tietoihin. Tällä tavalla luottamusta myöskin voidaan lisätä. Ja sitten tässä on todettu, että johtokunnan ja komission tulisi tehdä yhteistyötä. Kysymys kuitenkin kuuluu, mikä on parlamentin rooli tässä kuviossa. On muistettava, että kyse ei ole pelkästään valvontaviranomaisesta ja komissiosta, vaan on huomioitava myöskin jäsenmaita edustavat tahot. Esimerkiksi omassa maassani ei ymmärrettäisi sitä, miksi määräykset, jotka koskevat esimerkiksi ähm, konkurssimenettelyjä, äh, voitaisiin hoitaa ilman parlamentin mukana oloa. Ja äh, sovittelumenettely, jota tässä ehdotetaan, on kohta, äh, joka minua melko lailla epäilyttää eli eurooppalainen valvontaelin voisi toimia sovittelijana silloin, jos kaksi kansallisen tason viranomaista joutuu konfliktitilanteeseen. Pelkäisin, että tämä olisi varsin hidas menettely. On nähty, miten suuretkin rahoituslaitokset voivat romahtaa ihan vajassa viikossa, ja siksi mielestäni ei kannata mennä esittämään näin eh, pitkää aikaa vievää menettelyä ennen kuin voidaan ryhtyä sovitteluihin tai muihin menettelyihin. Eli ehdotettu sovittelumenettely on asia, joka minua askarruttaa tässä ehdotuksessa. Eli eurooppalainen valvontaviranomainen tekee päätöksiä ja laatii suuntaviivat. Ja on voitava luottaa siihen, että näiden pohjalta markkinat voivat toimia hyvin. On myöskin tietysti hyödynnettävä kolmansien maiden hyviä käytänteitä, esimerkiksi Kiinan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen käytänteitä, jotta saadaan mahdollisimman laaja vertailupohja. Ja tulisi ponnistella jotta saataisiin aikaan selkeät menettelytavat ja sellaiset, jotka mahdollistavat mahdollisimman nopean menettelyn Eli päätösten tulee olla riippumattomia, sitä painotetaan tässä tekstissä, olen asiasta samaa mieltä, mutta minua hieman ihmetyttää se, että äänestystilanteessa äh, lähdettäisiin liikkeelle neuvostosta, eli jäsenmaat äänestäisivät, eli lähdettäisiin tässä liikkeelle tosiaankin jäsenmaiden toiveista. Toisaalta sanotaan, että päätösten tulee olla riippumattomia kansallisista eduista ja intresseistä, mutta päätösmenettelyssä kuitenkin sitten eh, mentäisiin niitä kullakin maalla niin kuin EKPssä. Eli näin tulisi menetellä, eikä antaa isolemmalle enemmän äänivaltaa kuin pienille. Kaiken kaikkiaan tämä aihe on varsin mielenkiintoinen ja tässä Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä, mutta selvää on, että asia vaatii vielä paljon jatkokäsittelyä. Mutta ilman muuta olen valmis tukemaan teitä, vaikka edustankin vain pientä ryhmää. Kiitos tästä puheenvuorosta. Verhofstadt seuraavaksi. Ja, meneer de voorzitter, eerst en vooral uh, zou ik eh, meneer Mendes de Vigo Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää herra Mendes Vigoa hänen ensimmäisestä alustuksestaan, mietinnöstään, mietintön luonnoksestaan. Ja mielestäni tämä on hyvä asia, että meillä on vain yksi ainoa esittelijä, joka käsittelee näitä neljää ehdotusta. Jos on useita tai kun on vain yksi, niin voidaan puhua rakenteesta. Jos on taas neljä esittelijää, niin silloin asia käsitellään neljässä eri kokonaisuudessa. Tietysti tässä on kyseessä neljä eri asiaa, mutta tämä kuuluu samaan kokonaisuuteen. Komissio valitsi tietyn menettelytavan ehdotuksessaan ja talous- ja rahaa sen valiokunnassa on neljä esittelijää. Se voidaan hyvin perustella tietysti ja komission ehdotukset on välitetty Ekonille ja he ovat siellä neljä valineet, koska valiokunta oli sitä mieltä, että uusi valvonta järjestelmä koostuu neljästä elementistä. Kolme niistä koskee mikrotaloustasoa ja kaksi on yleisemmän tason kysymyksiä. Mielestäni nyt pitäisi arvioida tätä ehdotusta, näitä ehdotuksia periaatteellisesti ja mielestäni tätä pitää käsitellä talous- ja raha-asian valiokunnassa aivan erityisesti. He tuntevat talous ja rahoitukset, seuraukset. Meidän tehtävämme ei ole tällaista täällä tehdä, mutta tietysti talous- ja sen valiokunnassa on mukana myös juristeja, niin kuin mekin täällä. En ole niin vaikea olla juristi, mutta puheenjohtaja olen sitä mieltä, että meidän pitää nyt, ennen kuin käsitellään toimielin kysymyksiä, niin ja juridisia kysymyksiä. Tai ensin pitää käsitellä juridisia kysymyksiä. Toistan vielä ehdotukset näyttävät näyttävät uutuudelta, mutta oikeastaan näin ei ole. Itse asiassa kolme viranomaista, jotka koskevat mikrotasoa, ovat tavallaan jatkoa Lanfalussi-ryhmän päätelmille. Sehän teki työtään viime vuonna. Lanfalussi-työryhmä on ollut olemassa nyt. Siitä on tavallaan tullut juridinen yksikkö viraston muodossa ja mielestäni on hyvä asia, että lampaluisen ryhmän vaikutus on nyt merkittävämpää. Ja mikrovakauskysymysten lisäksi on sellainenkin virasto, jonka täytyy vuorostaan ottaa kantaa järjestelmän riskeihin rahoitusmarkkinoilla. Sekään ei ole tässä uutta, että Suuret rahoituslaitokset, säästöpankit, eläkerahastot, vakuutuslaitokset ja niin edelleen. Ne ovat siis kansa- kansalliset viranomaiset ovat näissä kysymyksissä päätösvaltaisia niin kuin aikaisemminkin silloin kun oli kysymys silloin kun on yse rajat ylittävästä toiminnasta pankeista, joita on 30 tai 40 ei se että niitä pitäisi enemmän olla silloin rahoitusmarkkinajärjestelmässä enemmän, enemmän, mutta tämä koskee nyt 340 pankkia. On myös joitakin eläkerahastoja, jotka ovat rajat ylittäviä toiminnaltaan, ja ne siis kuuluvat tähän uuteen järjestelmään ja sen valvontaan. Haluaisin vielä lisätä seuraavan seikan. Aivan lopuksi tätä kaikkea vielä ei ole käsitelty täysin rahaa sen valiokunnassa – eikä ole mikään sattuma, että neljä esittelijää tulee neljästä eri poliittisesta ryhmästä. Nämä esittelijät ovat nyt pohtimassa yhdessä sitä, menevätkö nämä ehdotukset tarpeeksi pitkälle, ja on sellaisia huhuja, että yhden mielestä ei ole tarpeeksi pitkälle menty tässä ehdotuksessa. Olemme kokeneet tätä kriisiä yli puoli vuotta, asiat ovat nyt edenneet, ja nyt sitten toivotaan, että oltaisiin kunnianhimoisempia ja komission puheenjohtaja herra Barroso ja parlamenttikin ovat tämän todenneet. On todettu, että tässä tavallaan vesi, on vesitetty ehdotuksia ECOFIN-neuvostossa, erityisesti viittaan ehdotuksiin, joita on tehty mikro vakaus- ja kysymyksistä. Ja nyt parlamentin tavallaan pitäisi saada asia uudelleen raiteille, niin että voidaan tehdä kunnianhimoisempia ehdotuksia. Tämä on hiukan omituinen tilanne herran mennessä viikon. Meidän pitää antaa lausunto Ekon valiokunnalle, mutta eh, talous- ja rahaisen valiokunnassa ei olla vielä eh, samaa mieltä ehdotuksen sisällöstä ja merkityksestä. Näin ollen uskon, että neljä esittelijää siellä, joilla on yhteyttä yhteisiä kantoja, jotka ovat kritisoineet ECOFINia liian vähäistä kunnanhimosta ja mielestäni heidän ehdotuksensa menevät pidemmälle kuin tämänhetkiset ehdotukset. Ja tässä mielessä meidän valiokunnallamme voi olla tärkeäkin rooli, koska johtuen meidän suosituksistamme lausunnossa neljä Eko, Ekon esittelijää ehkä tekevätkin kunnianhimoisempia ehdotuksia kuin ne, joita nyt on esillä. Ei ole niin, etteikö meillä ole mitään sanottavaa. Meidän pitää antaa juridinen ja institutionaalinen kanta, mutta lausunto, jonka teemme, se voi auttaa vastuuesittelijöitä, jotta he päätyvät asiakirjaan, joka on kunnianhimoisempi kuin tällä hetkellä. Mitä tämä suurempi kunnianhimo tässä sitten tarkoittaisi itse asiassa tulevaisuudessa Euroopassa? Meillä tulee olemaan 31 instanssia, jotka hoitavat rahoitusvalvontaa 27 kansallisella tasolla, yksi mikrotaloudellinen ja yksi makrotaloudellinen, siis 31 sitten USA, niitä on enemmän, koska tällä hetkellä heillä on 55 tai 60 instanssia, jotka ovat vastuussa rahoitusvalvonnasta ja siellä on 50 liittovaltiota ja sitten joitakin liittovaltioinstansseja. Niitä on siis siellä 50-60. Ja tämä on oma mielipiteeni, samoin ryhmäni kanta, että meidän täytyisi pikemminkin toimia – sen suuntaista säilytetään kansalliset instanssit, jotka tekevät työtä kansallisella markkinoilla aivan erityisesti. Mutta EUn kohdalla olisi parempi, että on vain yksi toimijan eikä neljä, joka hoitaisi sekä mikro vakaudesta että makrotason vakaudesta. Niitä välillähän on ero makrotaloudellinen vakavaraisuus, sitä kautta voidaan määritellä systeemiriskit, mutta pitää toimia tietojen pohjalta, joita tulee mikrotasolta. Ei ole mikään sattuma, että todetaan sitten, että syntyy jonkinlainen rahoituskupla, joka on kasvamassa yhtäkkiä. Ei, pitää ottaa huomioon se, mitä tapahtuu mikrotasolla. Ensimmäinen ongelma on mikrovakauden ja makrovakauden välillä ja toiseksi mikä ero tehdään eri mikrotason, mikrovakauden välillä. Ajattelen pankkeja, vakuutuslaitoksia, eläkelaitoksia. Pankit kilpailevat vakuutuslaitorahastojen kanssa ja eläkerahastot ja vakuutuslaitokset investoivat aivan samoihin tuotteisiin. Siis tuotteita pitää valvoa niin pankkien kuin vakuuttajien eläkelaitostenkin kohdalla puheenjohtaja. Minä kuulun Euroopan suurimpaan eläkerahaston ollen tästä varapuheenjohtaja. Me keskustelemme jatkuvasti näistä kysymyksistä pankkiirien ja vakuuttajien kanssa, mutta tulevaisuudessa näin tässä toimitaan eri tavalla ja valvonta on erilaista. Ja tässä asiassa meidän pitää ehdottomasti ilmaista selkeästi kantamme, koska toisaalta on mikrovakaudesta vastuussa olevia instansseja, järjestöjä, jotka hoitavat pankkikysymyksiä, vakuutus- ja ja niillä tulee olemaan juridista vastuuta, ne saavat siis juuri, eh, oikeushenkilöllisyyden. Joten ne voivat joutua vähemmistön komission toimesta. Joko näillä virastoilla on todellinen oikeudellinen henkilöllisyys ja ne antavat lopullisen kannan, mutta näin ei ole, koska komissio voi tavallaan määrätä toisin. Mutta mitä tulee makrovakausvalvontaan, joka to, muuten liittyy EKP hen myös, niin tämä instanssi tai virasto voidaan myös, tai sen päätökset voidaan myös ylittää jäsenvaltioiden toimesta ja tietysti neuvoston toimesta silloin, kun on kyse budjettivaikutuksista ja saadaan tietty määräenemmistö aikaan neuvostossa. Joten tässä jo syntyy ongelma. Toisin sanoen, voidaanko ajatella, että annettaisiin kaikki toimivaltuudet makro- ja mikrovakausvirastolle ja kaikesta huolimatta – tapahtuu tämä sitten komission raameissa tai jäsenvaltioiden puitteissa ja loppujen lopuksi neuvoston kohdalla, niin kuka sitten tulee päättämään viime, viimeiseksi? Syntyykö budjettivaikutuksia? Toisin sanoen silloin, kun budjettivaikutuksia on jäsenvaltioille, ja tässä tavallaan sitten astutaan jäsenvaltioiden varpaille toimivaltakysymyksiä. Näitä asioita pitää pohtia. Toiseksi ei ole huono asia, että meidän valiokuntamme kertoisi tai ottaisi huomioon tehokkuuskysymyksen. Tässä on nyt kolme mikrovakauteen liittyvää tahoa. Ehdotetaan sitä, että jos ne eivät pysty keskenään sopimaan, silloin olisi tällainen komitea, joka kokoontuu ja päättää kiistasta. pankkien kohdalla on tehty teidän oma lausunto sama mikrotasosta, sitten taas vakuutuksista. Siis on tällainen johtokomitea, joka valvoo näitä kolmea mikrovakausinstanssia ja sen pitää päättää, onko tämä todella tehokasta. Mielestäni meidän valiokuntamme kun se ottaa huomioon juridisen tehokkuuden tässä rakenteessa. Sen pitää antaa kanta tästäkin asiasta, minkä takia ei ole vain yhtä ainoaa viranomaista tai virastoa, jossa on makrotaloudellinen ja mikrotal- mikrovalvontaosasto ja mikrotason kuuluu pankit, rahastot. Mm. Siis, siis on, on kolme rahoituskeskusta Euroopassa, Lonto, Frankfurt ja Pariisi. Siis pitää ottaa huomioon nämä kolme markkinapaikkaa. Mutta me täällä AFKO-valiokunnassa me voimme antaa lausunnon talousen rahaisen valiokunnalle ja kertoa, että tämä ei oikein näytä tehokkaalta. Pitäisi siis välttää tällaista valvontakomiteaa, jonka pitäisi toimia välittäjänä. Että olisi vain yksi virasto, jolla on eri pääosastoja, jotka tekevät työtä samassa rakenteessa. Sama koskisi makrovakautta. Olisi yksi sektori, joka hoitaa pelkästään makrovakaudesta ja se liittyisi suoraan Euroopan keskuspankkiin. Sitten lopuksi vielä Euroopan parlamentin roolista. Miten voidaan määritellä tämä rooli tulevaisuudessa? Minusta tuntuu siltä, että täytyisi laatia ainakin vuosittainen kertomus, niin kuin jäsenvaltiossakin tehdään kertomus näistä virastoista, joka annetaan parlamentille. Tämä on aivan minimivaatimus. Joka vuosi, vuosi arvioidaan työtä, jota uusi rahoitusvalvontaviranomainen on saanut aikaan. Lopuksi tiivistäen puheenjohtaja Mielestäni on kaksikin lausuntoa, joka voitaisiin, jotka voitaisiin esittää ensinnä. Voidaanko antaa oikeudellinen henkilöllisyys näille instansseille, koska loppujen lopuksi nämä päätökset tehdään komissiossa, jopa neuvostossa erityis enemmistövaatimusten mukaisesti. Ja ehkä mekin voisimme tehdä suosituksia Esimerkiksi voisimme todeta, että olette luomassa erilaisia eh, tahoja, erilaisia oikeus- ja henkilöllisyyksiä. Pitäisi saada aikaan tällainen järjestelmä, jossa voidaan sopia erimielisyyksistä myös. Ja AFK antaisi neuvostolle sellaisen etuksen, että olisi vain yksi valvonta, rahoitusvalvontaelin, josta löytyisi kaikki nämä tarvittavat elementit tai tavallaan pääosastot, jotka hoitaisivat omaa erityissektoriaan ja olisi kyseessä vain yksi ainoa oikeushenkilö. Kiitoksia. Esittelijä otti tästä varmasti vaarin. Seuraavaksi Hauregi. Katsotaanpa nyt puheenjohtaja. Verhofstadtin puheenvuoron jälkeen minun tuli mieleen, että nyt tässä on enemmän ongelmia kuin mitä alussa niitä oli, koska jos menemme eri tavoin eteenpäin kuin Ekon on ajatellut valiokunnassa, niin en tiedä, kuinka pitkälti Ekon sallii sen, että meidän näkemyksemme menisi tavallaan tai polkisi heidän näkemyksiään. Se, mitä Verhofstadt sanoi, kuulosti kyllä järkevältä, mutta tämä saa minut pohtimaan asiaa vieläkin monimutkaisemmin. Eli, että pohdittaisiin, onko komissio ja EU todella määritelleet interventiomallinsa tähän tässä uudessa tilanteessa, joka nyt on olemassa kriisin jälkeen, kun pohditaan valvontaa rahoitusalalla. Minusta näyttää siltä, että julkisten toimien rakenne rahoitusmarkkinoihin ei ole vielä valmis kriisin jälkeen ja minusta näyttää siltä, että Euroopassa ja G20-maissa ja Kanadan tavallaan poljetaan paikallaan ja Kanadassa täytyy tuoda esiin hieman sitä, mitä rakenteita ollaan suunnittelemassa joidenkin rahoitustoimintojen osalta – joka maassa ja kuinka näitä toimia koordinoidaan kansainvälisesti. Ja pelkään, että tilanne ei ole vielä ratkaistu, vaan että nyt käydään jatkuvaa keskustelua pankkialasta valvonnasta, näistä myrkyllisistä kannustimista ja bonuksista, palkkiojärjestelmästä – ja siitä, kuinka pankkien johto kannustimme voidaan valvoa. Minusta näyttää siltä, että tilanne on vielä hahmottumatta. Ja komission ja Ekon valiokunnankin tilanne tätä heijastelee. pelkästään jo tästä ehdotuksesta, jonka Verhofstadt toi esiin, saa aikaan ristiriidan, jotta Ekon valiokunta todennäköisesti ei tule, valit, tule hyväksymään. Ja sitten toisaalta tämä, että asia on vielä määrittelemättä. Ja sitten toinen ongelma, jonka haluan ottaa esiin, on, että mikä näiden valvontaviranomaisten rooli on EKP ja komission nähden. Kaikki tiedämme, että EU on olemassa aina ollut Saksan ja Ranskan välinen konflikti. Saksa haluaa, että EKP on riippumaton poliittisista tahoista ja se on rahoituselin, joka ei ole yhteydessä politiikkaan. Ja Toisaalta sitten Ranska ja ehkä muut tahot haluavat enemmän politiikkaa talouden ja unionin rahapolitiikan luomiseen. Minusta näyttää siltä, tai haluaisin tietää, mihin nämä viranomaiset nyt kytkeytyvät? Kytkeytyvätkö ne enemmänkin ekp vai poliittisiin taas, tahoihin? Jos on näin, niin tässä jälkimmäisessä tapauksessa tarvitaan sitten parlamentin jälkikäteisvalvontaa, koska nämä toimet ovat sellaisia, että parlamentti ei niitä etukäteen voi valvoa. Ja samanaikaisesti tarvitaan järjestelmä, joka takaa tämän valvonnan toimivuuden. Täällä puhuttiin jo virastojen juridisesta luonteesta, ja minusta tämäkin on yksi suurista kysymyksistä, ja meidän täytyy ratkaista. Mutta todella toistan vielä, että ehkä meidän pitäisi nyt selvittää hieman selkeämmin ja paremmin näiden elinten mm, rooli ja se, onko meillä selkeämpiä määritelmiä niin, että todella mietintömme menisi sitten oikeaan suuntaan. Ah, no, Signor Presidente, eh, Haluaako viikon vastata? Ehkä ensin Hefner. Niin ehkä komissio voisi ensin antaa oman käsityksensä asiasta, jos voivat näin tehdä tänään. Hefner. Frau Thein hatte sich vor mir Frau pyysi kyllä, Ruotain pyysi puheenvuoroa ennen minua. Okay, ich danke <laughs> für den Hinweis. Ähm, ja, ich möchte mich auch meinen beiden Vorrednern... Niin, voin yhtyä edeltäviin puhujiin ja pitää paikkaansa, että tarvitsemme vahvan ja Saksan kannalta katsottuna sanoisin myöskin riippumattoman valvontaelimen, jo nykyinen järjestelmä, estetty järjestelmä ei tällainen olisi. Äskeinen esityskin osoitti, että järjestelmä olisi monimutkainen ja jos oikeushenkilöllisyyttä ei ole taattu, niin sekin hankaloittaa asiaa. Eli tässä riippumattomuutta ei siis ole tarpeeksi. Malli olisi monimutkainen ja meillä on kaksi valvontaviranomaista ollut omassa maassamme ja sekin jo osoittautui hankalaksi ja liberaalilla tavalla toivottiin aina yhtä yhtenäistä valvontaviranomaista ja tämä esitetty järjestelmäkään ei sellainen olisi. Eli olisi puututtava eh, nyt tähän asiaan joko niin, että odotellaan tässä vaiheessa vielä, koska päätöksentekomenettely on kesken, tai eh, meneteltäisiin siten, että tehtäisiin oma ehdotus asiaan ja yritettäisiin ainakin vaikuttaa Ekon valiokuntaan. Kiitos. Ja, Kiitos niin aivan lyhyt puheenvuoro. Nyt ollaan vasta tunnustelemassa maaperää ja käydään alustavaa ajatusten vaihtoa asiasta. Ymmärtäisin tämän päiväisen keskustelun siten, että Mendes eh, de Viiko tässä nyt antaa meille hieman purtavaa jatkoa varten. Lähtisin liikkeelle hieman toisella tavalla. Katsoisin, että tässä nyt puhutaan sellaisista rakenteista eh, alalla, jonka yhteydessä tähän asti oltiin pitkälti sen mieltä, että tällaisia rakenteita ei tarvittaisi. Ja kysymykset, jotka esiin nousevat, eivät ole luonteeltaan pelkästään talouteen liittyviä. Ja ydinkysymys kuuluukin, eh, miltä oikeudelliset puitteet näyttäisivät? Miten voidaan luoda oikeudelliset puitteet, kun kyseessä on taloudelliselta kannalta tarkasteltuna asia, jossa eh, toiminta eh, on ajateltu toimivaksi vapailla markkinoilla, mutta ei täysin vapaasti kuitenkaan onnistu toimimaan, jos mitään oikeudellisia puitteita ei ole olemassa. Eli taloudellisesti tarkastellenkin monia kysymyksiä, mutta oikeudellisesti, perustuslaillisesti, demokraattisesti tarkastellen tähän liittyy myös monia aspekteja. Ja siksi tällainen valiokunta rajanveto on hankalaa. Ja e, rakenne, e, johon nyt on päädytty, jossa on hyviä, vaikka huonojakin seikkoja. Olisi hyvä, jos yhtenäisen mietinnön puitteissa asia voitaisiin käsitellä ja esittelijöitä olisi myöskin vain yksi. Ja niin kuin monet aikaisemmissa puheissa totesivat, eh, olen itsekin sitä mieltä, että nyt ollaan vasta keskustelun alkuvaiheessa, eikä ehkä ole hyvä ihan alkuvaiheessa, kun nyt ollaan eh, täysin torjua eh, tehtyä ehdotusta tai hyväksyä sitä ja katsoa, että näin ongelmat on saatu hoidettua. Kaiken kaikkiaan mm, kysymys on huomattavasti monimutkaisempi mielestäni ja on hyvä, että asia on nyt monelta kantilta kommentoitu ja meidänkin lähestymistapamme voisi olla kunnianhimoisempi kuin mitä se nyt näyttää olevan. No niin, en mene tässä vaiheessa yksityiskohtiin, koska katsoisin, että sisältökeskustelua ei vielä tänään asiasta ole hyvä käydä. Mutta ehkä kuitenkin tämä antaa osviittaa jo tulevaisuutta ajatellen. Adesso No niin, nyt uskon, että muita kollegoita ei olekaan enää pyytänyt puheenvuoroja, joten äh, komission edustaja Häfner. Kiitoksia herra Jensen pääosta Marktista. Kiitoksia kovasti erittäin kiinnostavasta keskustelusta ja näistä näkemyksistä, joita esititte. Uskon, että monet kysymyksistä ja keskusteluista, joita täällä käytiin, ovat samantyyppisiä kuin meidän tilanteessa silloin, kun laadimme ehdotuksia. Yritimme löytää äh, ratkaisuja järjestelmälle, joka toimisi tämänhetkisen sopimuspuitteiston pohjalta, sopisi myös Lissabonin sopimuksen, joka nyt on voimassa, ja näissä raameissa voitaisiin mennä mahdollisimman pitkälle, jotta toimit, löydettäisiin kunnianhimoisia toimivia ratkaisuja ja näin parannettaisiin rahoitusalan valvontaa ja Olemme todella kiitollisia ja tyytyväisiä mistä tahansa ehdotuksista tai keskustelusta teidän kanssanne näistä teknisimmistäkin kysymyksistä. Ainakin jotkut näistä teknisistä kysymyksistä liittyvät juridisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi missä määrin perussopimukset äh, sallivat de- toimivaltuuksen delegoinnin tällaisille viranomaisille. Ja tämä on yksi sellainen kysymys myös, joka liittyy siihen, mikä on komission rooli koko tässä tilanteessa. Ja tässäkin me yritimme mennä mahdollisimman pitkälle ajatellen viranomaisten riippumattomuutta ja asiantuntevuutta, mutta meidän pitää tunnustaa se seikka, että puiteraamit vaativat tiettyjä rajoituksia sille, mitä tässä voimme tehdä, mutta olemme mielellämme annamme tarvittavia lisätietoja, joita saatatte tarvita tässä keskustelun kuluessa. Kiitos. Kiitos sitten vielä lopuksi Mendes. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä. Ja kuten aluksi totesin, tämä on vasta keskustelu, ei mitään muuta. Ja tällaisena tämän otankin. Ja nyt kun olen kaikkia kuullut, niin äh, huomaan, että tässä ollaan vielä aika alussa tämän aiheen käsittelyssä. Eli todellakaan emme ole vielä saattaneet tätä päätökseen. Hafner ja Howard, mm, olette oikeassa. Komission ehdotus vuodelta 2009 on reaktio rahoituskriisiin. Ja se on reaktio, koska tuo poliittinen filosofia, jolla sanottiin, että emme toimi Euroopan tasolla, vaan annetaan kansallisten tahojen to- koordinoida asioita, ei toiminut. Tämä politiikka ei toiminut ja tar- nyt tarvitaan uusia toimia. Ja sitten kun on huomattu, että jokin asia ei toimi, niin on paljon hankalampaa ymmärtää, mitä voi tehdä. Täytyy tehdä jotakin järkevää poliittinen reaktio on se, että sanotaan, että täytyy estää se, mikä on jo tapahtunut, mutta vaikeata on nyt tietää, mitä voidaan tehdä. Tässä välttämättä kaikkien tahojen tai viranomaisten rooli tai vastuu ei ole ollut selkeä tai sitä ei ole tuotu hyvin esiin. Ja tämä aihe on todella äärimmäisen monimutkainen, koska tässä toimitaan myös uudella mm, maaperällä. Pohditaan, kuinka voidaan juridisesti formuloida poliittinen tarve. Eli tämä ei ole mitenkään yksinkertaista. Verhofstadt ja täällä puhuivat, viittasivat eräisen asiaan. Mitä me nyt teemme? No, me menemme eteenpäin ja ehdotamme Ekon valiokunnalle institutionaalista puitetta näille kolmelle viranomaiselle. Tämä olisi yksi mahdollisuus, tai sitten katsomme, mitä tapahtuu ja toimimme sen mukaisesti. tässä tapauksessa meidän vaikutusvaltamme on pienempi. Ensimmäisessä tapauksessa riski on se, että ehdotamme jotakin, jonka ekonvaliokunta hylkää. Ja tämä ehkä sitten menee siihen suuntaan, jota toivomme. Heillä on siis neljä eri esittelijää, meillä vain yksi. Ja siksi tilanne onkin hyvin paljon vaikeampi. Mutta meillä voisi olla myös toisenlainen strategia, aivan kuten täällä sanottiin. Mutta tätä meidän täytyy vielä pohtia. Ja toisaalta on toinen kysymys, joka minua todella nyt huolettaa. E eli suhteemme Ekon valiokuntaan. He menevät tässä asiassa eteenpäin. Huomenna on kuuleminen Heillä on jo pöydällä asiakirjoja. Emmekä saa unohtaa, että kyseessä on yhteispäätösmenettely. Eli emme tässä nyt mitään suosituksia anna, vaan meidän täytyy sanoa, että jos puhutaan teknisistä standardeista, ja tämä on komission ehdotus, ja tiedämme, mitä neuvosto asiasta on mieltä, me esitämme vaihtoehdon, ja tämä täytyy muotoilla juridisesti. Haluan vain sanoa teille, että tämä ei ole todellakaan mitään helppoa. Verhofstadt. joka oli todella samoilla linjoilla Zapateron kanssa, niin hän, no anteeksi, tämä nyt oli vitsi vain. Verhofstadt ehdottaa, että mallia vaihdetaan täysin. Ja sanotaan, että perustettaisiinkin vain yksi viranomainen, ei kolmea. No, tämä olisi täysin erisuuntainen kuin se hyväksytty ehdotus, joka komissiossa ja neuvostossa on jo tehty. Meillä on monenlaisia taloudellisia, juridisia ja yhteiskunnallisia kriteerejä. Kun puhutaan yhteispäätöksestä, tästä, niin tässä on yksi yhteinen tekijä, eli komission aloiteoikeusmonopoli. Ja tämän, tätä emme saa unohtaa. Kuitenkin haluan nyt kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne. Ja sanoisin, että näille kolmelle viranomaiselle tulisi oikeushenkilöllisyys, mutta tälle järjestelmäriskikomitealle sitä ei tulisi. Sitten yksi äärimmäisen tärkeä ajatus on se, että luodaan aikataulu konfliktien ratkaisussa, jos niitä tulee, tai EUn viranomaisen suhteessa kansallisiin viranomaisiin tätä ei voi jättää mitenkään avoimeksi. Ja toinen tärkeä kysymys, ja tästäkin puhuttiin useaan otteeseen, on äh, se, että jos syntyy konflikti, niin komissio ratkaisee sen loppukädessä. Meidän täytyy pohtia todella juridista luonnetta, joka näillä äh, viranomaisilla – ja säädöksillä, joita ne antavat, on komission nähden. Sitten puhut, täällä puhuttiin ähm, jälkivalvonnasta, mutta kyseessä ovat delegoidut säädökset 290. Niitä voidaan valvoa etukäteen tai jälkikäteen. Hyvin hankalaa tulee olemaan kuitenkin se, aivan kuten komission edustaja sanoi, on, että tämä ehdotus saadaan sopimaan äh, perussopimuksiin. Voi olla paremmin sopivia ehdotuksia ja muita, mutta meillä on sopimus, joka määrittelee pelisäännöt ja näitäkään emme voi sivuttaa. Sitten Verhofstadt viittasi näiden suositusten sitovuuteen. No miten parlamentti sitten tässä toimii? No, puheenjohtaja, otan muistin kaiken sen, mitä täällä on sanottu. Huomenna osallistun Ekon valiokunnan kuulemiseen. Katson, mihin suuntaan esittelijät siellä menevät. Ja uskon, että todennäköisesti tarvitsemme vielä toisen kokouksen, jossa käsittelemme näitä kysymyksiä. Ja kun olemme pohtineet kaikkea tarkemmin, katsomme mihin Ekon menee. Ja Verhofstadt on kyllä oikeassa. Meillä on paljon kunnianhimoa. Katsotaan nyt, mihin asti tässä päästään. Komission ehdotus, jota ECOFIN muutti, ei ollut kyllin kunnianhimoinen – Katsotaan nyt, kuinka pitkälle tässä päästään. Mutta varmasti me voimme tehdä hyviä ehdotuksia. Ja jos teille sopii, otan yhteyttä neljään esittelijään. Pyydän, että he kutsuvat minut kokouksiinsa, jotta näen, missä mennään. Ja näin saan enemmän tietoa asiasta ja voin välittää tietoa myös teille. Ja katsotaan nyt, mihin tämä rakennettava kokonaisuus on menossa. Kiitoksia vielä kaikille huomioistanne. parce que je voulais en fait exactement proposer. Niin halusin ehdottaa juuri sitä, mitä herran menedessä viikossa lopuksi sanoi, että pidettäisiin hänen ja neljännesten välinen kokous, niin että nähtäisiin missä määrin meidän valiokuntamme voi auttaa, koska itse asiassa mehän autamme heitä heidän työssään sen takia, että se löytyy sellainen toimielimen kanta, joka on järkevä ja oikean suuntainen, joten tämä on parasta, mitä varmasti voidaan tehdä. Ainoa syy, että puutun tähän on, että tällainen sovi, sovittelu tulee parlamentin ja neuvoston välillä tästä asiasta. Siitä voidaan olla ihan varmoja. Tämä on yhteispäätösmenettelykysymys, ei olla aivan samoilla kannoilla. Ja uskon, että jopa Espanjan puheenjohtajavaltiona on, suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin, jotka menevät pidemmälle. Olen puhunut tästä Sagadon kanssa silloin, kun pidimme Madridissa kokoustamme. Tämä on toinen tekijä asiassa. Ainoa asia, miksi puhun, on se, että meidän valiokuntamme, ja toivottavasti olisi siis esittelijänä, niin meidän valiokuntamme voi auttaa silloin, kun nähdään, että neljä esittelijää haluaa mennä pidemmälle. Tässä voidaan heitä auttaa, koska sovittelussa sitten tarvitaan yhtenäisyyttä parlamentin rintamassa muutoin. Ei saa mitään aikaan, ja sitä paitsi nyt on Barrosolta myös tulee tällaista puskuriapua, joten pitää painostaa ECOFIN ja se on tavallaan tappamassa tässä koko hienon ajatuksen tavallaan. Pitää mennä vielä hiukan pidemmälle. Eihän tästä tämä ole kovin kaukana tämä tavoite. Ihanteellista ratkaisua ei koskaan voi löytää tätäkin täydellistä, mutta pitää pyrkiä kuitenkin parempaan kuin mitä tähän mennessä on ajatettu. Tämän verran halusin vielä sanoa. Ecco, allora, eh, la materia si è rivelata No niin, asia on varsin monimutkainen, joten tätä on tarkasteltava vielä usean otteeseen. Tämä on muutenkin ollut varsin kattava kokous, en tiedä, onko ministeri Nikola muuta näkemystä, mutta Ekon valiokunta haluaisi päättää asian käsittelyn huhtikuussa, eli jos me lausunnon laadimme, niin ei meillä tässä paljon harkinta-aikaa ole. Olisi tärkeää, että saisimme asiakirjan 22. helmikuuta mennessä. Onnistetaanko tässä? Ja sitten käsiteltäisiin asia. Niin hyvä puheenjohtaja, kaikkihan on mahdollista. No niin, hyvä. Eli siis seuraavalla kerralla voisimme käydä keskustelua ja 7.4. sitten asia hyväksyttäisiin näin aikataulusta. Uskon, että nyt on käyty läpi kaikki tämänpäiväisen kokouksen asiat. Seuraavat kokoukset sitten 8. helmikuuta Strasbourgissa. Lopes Carido, eh, valtiosihteeri, on paikalla eh, vieraanamme ja 26. helmikuuta seuraava eh, normaali kokous Brysselissä. Ja sitten tämän kokouksen päätyttyä koordinaattorit kokoontuvat. Tässä ei ole kovinkaan paljon aikaa, kello 18.30 tulkit lähtevät pois, eli e, tunti. Katsotaan, ehditäänkö käsitellä kaikki asiat siinä ajassa, jos ei, niin ehkäpä huomenna kokoonnutaan uudelleen. Eli kiitokset kaikille jäsenille ja tapaamisiin niille, jotka eivät jää saliin.